Right, good, uh, good afternoon everybody. Uh, I will start now because I've got... No niin, äh, hyvää iltapäivää. Aloitan heti. Minulla on muutamia ilmoituksia tässä tehtävänä ja toivon mukaan lisää jäseniä tulee. Tiedän, että maanantai on aina hankala päivä, kun me matkustamme. Ensimmäinen asia on esityslistan hyväksyminen. Onko kellään mitään sanottavaa esityslistaan? En näe sitä, joten esityslista on hyväksytty. Toinen asia, eli puheenjohtajan ilmoitukset ensinnäkin. Tämä menee nettiin, joten saman tien kun painatte mikrofoninne nappia, niin silloin kamera suuntautuu teihin ja kun te painatte off-nappia, niin se siirtyy muualle. Tämä kaikki tapahtuu automaattisesti, joten jos te nousette seisomaan, niin silloin kamera filmaa jotain ihan muuta kuin kasvojanne. Seuraava ilmoitus liittyy vaihtoehtoon, vaihtoehtoiseen varainhoitoon on siirretty 27. huhtikuuta aamuun niin, että meillä on enemmän aikaa kompromisseja varten ja oikeusasioiden valiokunta, joka myös käsittelee asiaa säännön 50 mukaisesti, siirtää myös omaa äänestystään. Todennäköisesti he eivät ole vielä lopullista päätöstä tehneet. 14. huhtikuuta iltapäivällä meillä on kuuleminen liittyen Kreikan tilanteeseen ja yksityiskohdat tästä kuulemisesta saatte mahdollisimman nopeasti. Meillä on myös ylimääräinen kokous 19. huhtikuuta Strasbourgissa, jossa eh, herra Papadimos, Euroopan keskuspankin johtaja, esittelee EKPn vuosittaisen raportin. Sitten meillä on kaksi suullista kysymystä ja päätöslauselma ehdotusta, jotka olisi hyväksyttävä huhtikuussa. Aiheet ovat ensinnäkin poikkeussäännöt moottoriajoneuvoille ja toinen liittyy vahvistettuun taloudelliseen hallintaan ja myös euron hallinnoimiseen 2020 strategian puitteissa. Lisää yksityiskohtia saatte heti kun niitä on saatavilla. Ja sitten vielä lopuksi sihteeristö käsittelee noin 1600 tarkistusta, jotka on esitetty tähän valvontapakettimietintöön. He työskentelevät mahdollisimman nopeasti, mutta todennäköisesti jäsenet eivät saa kaikkia tarkistuksia ensimmäiseen keskusteluun 23. maaliskuuta. Joten Toki meillä on sitten vielä seuraavakin ajatusten vaihto tulossa ja silloin te tulette saamaan sitten jo kaikki käännöksetkin kaikilla kielillä. Ja nyt sitten siirryn kohtaan kolme esityslistalla. Ja hyvin mielelläni toivotan tänne tervetulleeksi puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin. Hän on euroryhmän puheenjohtaja siis ja hänellä on erinomaisen haastava työ. Ja kuten aina aikaisemminkin, niin herra Juncker ensin antaa meille lyhykäisen alustuksen ja sitten jäsenet saavat esittää kysymyksiä Catch the Eye-menettelyllä. Haluaisin myös sanoa, että koskapa Kreikka on jo esityslistalla, me tulemme käsittelemään tätä asiaa näissä kysymyksissä herra Junckerin läsnä ollessa osana meidän kuulemisiamme. Mutta koskapa hän nyt sitten tuli joka tapauksessa tänne, niin ei tarvinnut ylimääräistä tapaamista järjestää. Joten herra Juncker, olkaa hyvä. Chair, thank you, mesdames, messieurs, c'est avec plaisir. Arvoisat naiset ja herrat, minulle on suuri ilo ja kunnia olla täällä valiokunnassanne vieraana ensimmäistä kertaa. Olen paikalla sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan. Ja kuten tiedätte, sen myötä meidän toimintaamme on tullut paljon muutoksia ajatellen erilaisia Eurogrupin, euroryhmän toimintoja Lissabonin sopimuksen pohjalta. Itse asiassa epävirallisesta statuksesta on tullut nyt tunnustettu status, joskin joitakin poikkeuksia vielä on. 14 pöytäkirja siirrettiin Lissabonin sopimuksen mukana. Otettiin siis käyttöön ja se tarkoittaa sitä, että euroryhmä on toiminut tältä pohjalta 18. ensimmäinen kuluvaa vuotta alkaen. Olen jo selvittänytkin osa niistä kysymyksistä, jotka liittyvät tulevan kahden ja puolen vuoden euroryhmän toimintaan ja suunnitelmiin. Ja joitakin avainkysymyksiä haluaisin nyt esittää teille. On selvää, että euroryhmän on uudistettava johdonmukaista ja, ja teho, tehokkaasta budjettipolitiikan toteuttamista. Niin kuin tiedätte, me käsittelemme erilaisia budjettiin liittyviä seikkoja. Niiden jäsenmaiden piirissä, jotka harjoittavat budjettikoordinaatiota. Tämä tapahtuu intiimissä äh, puitteissa ja sitä kautta meillä on mahdollisuus äh, harjoittaa näkemysten äh, vaihtoa euroryhmän ministereiden piirissä ja voimme myöskin pohdiskella erilaisia kansallisten parlamenttien suunnitelmia ja käsitellä näitä kysymyksiä ministereiden piirissä, jos he niin haluavat, ja voidaan myöskin esittää erilaisia huomioita valtiovarainministereille euromaiden piirissä. Haluamme myöskin entistä tiiviimmin käsitellä näitä kysymyksiä ja saada aikaiseksi selkeät viitekehykset, jotta ylipäätään tähän aiheeseen liittyvät äh, tahot, äh, Euroopan parlamentti ja, ja muut äh, ovat tiivisti liitoksissa euroryhmän työhön. Selvää on luonnollisesti myöskin se, että tulevina viikkoina euroryhmän on keskityttävä uusiin strategisiin linjauksiin. siltä pohjalta, jota jo valmistelimme aikaisemmissa kokouksissa. Esimerkiksi verokannustimet on tärkeä kysymys suhdanteiden tämä nykyisten suhdanteiden vallitessa ja, ja siksi meidän on pyrittävä asteittain järkiperoisesti tekemään valintoja niin, että kannustimme voidaan toteuttaa sopivalla hetkellä, ei siis liian aikaisin eikä liian myöhään, jotta valtion talouksia pystyttäisiin vahvistamaan rahoitusalaa pyritään tukemaan ja myöskin pankkeja tuetaan, koska Euroopan pankkijärjestelmän on pystyttävä vastaamaan haasteisiin nopeasti myöskin pitkällä tähtäimellä. Ja siksi haluamme saada aikaiseksi nyt etuja, joiden puitteissa pankeille voidaan tarjota apua. Ja jos tarve vaatii, me pyrimme myöskin kannustamaan työmarkkinoita ja sisämarkkinen toimintaa. Tietysti on vaikea nähdä pikaisesti, minkälaisia myönteisiä vaikutuksia tällä politiikalla voidaan saada aikaiseksi tuotteiden ja, ja <clears throat> tuotemarkkinoille ja työllisyysmarkkinoille, mutta joka tapauksessa pitkällä tähtäimellä vaikutuksia voidaan toteuttaa, mutta se perustuu siihen, että tukitoimet toteutetaan sopivalla hetkellä ja vähitellen niitä vähennetään ottaa huomioon luonnollisesti eri maiden erilaiset tarpeet. Muistan, että varmasti, että vakaussopimusta rikastettiin ja vahvistettiin, kun otettiin käyttöön keskipitkän aikavälin tavoitteet – kolmen prosentin äh, rajaa. Ja sellainen tavoite, äh, että kaikki euroryhmän äh, maat asettaisivat samantasoiset tavoitteet. Mutta tähän on luonnollisesti hyvä aina aika ajoin palata ja miettiä sitä, minkälaisia politiikkoja syytä harjoittaa, jotta jäsenmaat pääsisivät tilanteeseen, jossa valtiontalous on tasapainossa. Jos me haluamme toteuttaa solidaarista ja, ja kollektiivista yhtenäisvaluuttapolitiikkaa. Se tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme hyvät resurssit, mutta erityisesti myöskin soveltamisen on toteuduttava tehokkaasti ja koordinaatio perustuen. Jos talouspolitiikkoja pystytään koordinoimaan päästään eteenpäin, mutta samanaikaisesti siihen liittyy tiettyjä ehtoja, jotka on täytettävä. Ja haluamme myöskin kiinnittää äh, huomiota makrotaloudellisiin epätasapainotilanteisiin, joita on syntynyt. Eli eroja on olemassa, joskin ne voivat olla luonteelta erilaisia kuin aikaisemmin. Ja tällainen tilanne voi aiheuttaa yhä enemmän ongelmia. Nyt haluammekin käydä keskustelua siitä, millä tavoin pääsemme eroon näistä eri eroista, joita edelleenkin on olemassa euroryhmämaiden piirissä. Me haluamme nyt puhua niistä toimenpiteistä, joita on otettava käyttöön, jotta potentiaalista kasvua voidaan lisätä euroryhmän maissa ja erityisesti niissä maissa, joissa keskipitkä ja pitkän tähtäimen taakka on suuri. Me haluamme päästä eroon korjaamalla, tästä tilanteesta korjaamalla ongelmat ja, ja päästä tilanteeseen, jossa eurooppalainen sosiaalinen malli pitkällä tähtäimellä toimii. Ja niin kuin sanoin, tarkoituksena on kasvattaa saadaan lisää, aikaiseksi lisää kasvua. Haluamme myöskin keskittyä jäsenmaiden oma tilanteeseen, josta esimerkkinä on nyt Kreikan tilanne. Kilpailukyky on laskenut liikaa Kreikassa ja vaikka asia on kiinnitetty huomiota useissa yhteyksissä. Olemme kuitenkin nyt yksityiskohtaisesti tutkineet tilannetta nimenomaan kilpailukyvyn osalta. Ja nyt monet maat haluavat vapaaehtoisuuteen perustuen tällaista tarkastelua. 120 artiklan perustamissopimuksesta voidaan vedota, jos Euroopan komissio haluaa antaa varoituksen jollekin maalle, joka on edennyt liian kauas yhteisen talouspolitiikka periaatteen piiristä usein Euroopan komissio antaa suosituksia maille ja ensimmäisen kerran tällaisen suosituksen annoimme Kreikan kriisin yhteydessä. 136 artiklan puitteissa on myöskin mahdollisuus antaa ehdotuksia, jotka perustuvat siihen, että koordinointi ja valvonta tällä saralla parantuu. Tällaisia aloitteita siis voidaan toteuttaa Euroopan komission taholta. Nyt kun puhutaan menettelytavoista, olen sitä mieltä, että eri toimintatapoja joita käytetään 2020 eh, eh, strategian puitteissa, ei pitäisi sekoittaa kasvu kasvualupakettiin liittyviä, eh, liittyviin toimenpiteisiin. On selvää, että euroryhmän ulkoinen edustavuus on asia, jota pitää järkiperustaa ja euroryhmän näkyvyyttä lisätään eri kansainvälisten finanssitoimien piirissä. Myöskin euroryhmän laajentaminen on yksi keskeisistä kysymyksistä – en missään tapauksessa tarkoita sitä, että euroryhmä olisi jollakin tavoin suljettujen eh, maiden piiri. Meillä on opt-out-järjestelmä käytössä ja, ja kaikilla on mahdollisuus päästä mukaan euroryhmään siinä vaiheessa, kun lähestymiskriteerit ja, ja piirin pääsykriteerit täyttyvät, jotta uusia liittyviä maita voitaisiin valmistella paremmin. Olemme sopineet uusista lähentymiskriteereiden täyttymistarkastelutoimista, joita sovelletaan niihin maihin, jotka ovat lähentymässä euroryhmää. Ja niin kuin tiedätte, nämä kriteerit laadittiin sen komissio- ja keskuspankin toimesta. Jos joku maista haluaa päästä mukaan euroryhmään, puhutaan ensin kriteereistä, jotka pitää täyttää, ja sen jälkeen tarkastellaan niitä toimia, joita voidaan toteuttaa, jotta halukas maa pääsisi mukaan euroryhmään. Kreikan taloudellinen tilanne on tietysti ongelma. Ja tämä asia osalta voisi aika täsmällisesti todeta, että asia olisi varmastikin kannattanut tarkastella hyvissä ajoin. Tähän tunnette asiaa hyvin. Tiedätte, mikä Kreikan tilanne on. Ja äh, Kreikan uskottavuus sen jälkeen, kun se tuli mukaan euroryhmä, on äh, laskenut, niin kuin varsin hyvin tiedätte. Tämä hetkinen ongelma liittyy valtion talouteen ja, ja Kreikan budjettitilanteeseen. Ja tällä hetkellä toimimme niiden vakaussopimuksen äh, pohjalta, josta sovittiin jo maaliskuussa 2005. Helmikuussa Kreikkaa kuitenkin kehotettiin käynnistämään ylimääräisiä toimenpiteitä, jotta tavoitteisiin päästäisiin. Olen varsin vaikuttunut niistä toimista ja sitä rohkeudesta, jolla Kreikan hallitus toimenpiteitä toteuttaa. Kyse on nyt uskottavasta poliittisesta toiminnasta ja sen kautta oletetaan, olettaisi, että, että Kreikan toimet pystyvät vakuuttamaan myöskin rahoitusmarkkinat. Kreikka on itse päättänyt laskea budjettivajeen 8,7 prosentin tasolle pari vuoden sisällä. Ja uskon, että näiden toimien puitteissa Kreikalla on mahdollisuus vakauttaa taloudellinen tilanteensa niissä aikarajoissa, jotka me myöskin Kreikalle asetimme. Eli Kreikka on käynnistänyt meidän pyynnöstämme kahteen otteeseen jo toimenpiteitä. Ja voidaan todeta, että Kreikka on toiminut kunnioittaen vakaussopimuksen periaatteita sellaisenaan. Jollei näin olisi tapahtunut, olisimme käynnistäneet tiukan seuranta toiminnan, joka tarkoittaisi sitä, että olisimme pyytäneet Kreikan hallitukselta jatkuvasti selvitystä tilanteelle. On totta, että Kreikan hallitus ja, ja euroryhmä yksissä tuumi edellyttävät Kreikan kansalaisilta myöskin säästö toimia, mutta niiden avulla on kuitenkin mahdollista lisätä taas Kreikan talouden kilpailukykyä. Tällä hetkellä tilanne ei vielä ole kunnossa. En haluaisi nyt pureutua kaikki yksityiskohtiin, joiden kautta voi selvittää Kreikan tämänhetkistä tilannetta, enkä myöskään halua käsitellä erilaisia euroryhmän käynnistämiä teknisiä toimia. Voisin kuitenkin lyhyesti todeta, että Kreikka ei ole yksi, jos se tarvitsee apua euroryhmältä. Ei kyse ole siitä, että katsoisimme tilannetta läpi sormien. Ei, Kreikka on käynnistänyt tiukat äh, säästötoimet äh, ja siitä on tulossa luottamusta herättävä euroryhmä maa. Jos äh, rahoitusmarkkinat eivät kuitenkaan reagoi toivotulla tavalla Kreikan kansanhallituksen ponnistuksiin ja jos tilanne pysyy jatkuvasti huonolla tolalla, siinä tapauksessa euroryhmän on käynnistettävä toimenpiteet. Kreikka ei kuitenkaan ole ainut maa, joka on ongelmissa. Jos tutkimme muiden maiden tilannetta tarkasti, törmäämme sellaisiin myöskin muiden maiden yhteydessä – Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tällaista ikävää tilannetta ei kuitenkaan synny, koska Kreikan vakauttamistoimet vaikuttavat todella uskottavilta ja, ja tavoitteet, Kreikan itse itsellään asettamat tavoitteet näyttävät hyviltä. Meidän on kuitenkin valmistauduttava sellaisenkin tilanteeseen, että mahdollisesti tarvitsemme sääntöjä ja, ja toimia, joita voidaan käyttää, jotta euroalueen rahoitus, rahoituksellinen vakava, vakava tilanne säilyy. Muistan, että helmikuun kokouksen, jossa todettiin varsin selkeäsanaisesti, että Kreikan on esiteltävä oma ohjelmansa. Ja että jos Kreikka apua tarvitsisi, niin kaikki olisivat valmiita tuota apua tarjoamaan. Euroryhmän piirissä käynnistetään laajaa keskustelua siitä, minkälaisia instrumentteja meillä on oltava käytössä tällaisessa tilanteessa. Emme kuitenkaan tehneet vielä mitään muodollista virallista päätöstä asiasta. Toimimme sen mandaatin puitteissa, joita neuvoston kokous meille antoi 11. helmikuuta järjestetyssä kokouksessa. Eli jos tarve sitä vaatii, niin meillä on myöskin oltava toimintamalli käytössä. En kuitenkaan pidä täysin välttämättömänä sitä, että Eurooppa-neuvoston pitää tällä viikolla tehdä lopullinen päätös siitä, minkälaisia instrumentteja, keinoja on käytössä oltava, mutta asia on kuitenkin pohdittava. Se tarkoittaisi sitä, että euroryhmämaat takaisivat lainoja, joita annettaisiin Kreikalle tarpeen vaatiessa. Mutta mutta tällainen tällaisen ratkaisun pääseminen ja, ja se, että saataisiin sopu aikaiseksi tästä takausjärjestelmästä ei ole vielä täysin valmis. Näyttäisi pikemminkin siltä, että järjestetään kahdenvälisiä apu- ja tukitoimia, joita voidaan sitten kohdistaa Kreikalle – emme ole vielä pystyneet yksityiskohtaisesti ottamaan esille kaikkia erilaisia seikkoja ja korvausjärjestelyyn liittyviä kysymyksiä, jotka liittyvät mahdollisen kahdenväliseen toimintaan. Tarvitaanko kansainvälisen valuuttarahaston tukea tähän? Tätä asiaa on käsitelty neuvostossa. Itse en tue sellaista ajatusta. Mutta voisimme kuitenkin harkita kahden tyyppistä apua, eli kahdenvälistä apua Kreikalle. Ja sen lisäksi toisen tyyppistä asiantuntemukseen perustuvaa haku, apua suuremmassa määrässä. Eli se olisi ikään kuin kaksinkertainen toimintamalli, jossa kansainvälinen varuuttarahasto olisi yhtäältä mukana ja toisaalta taas suurempana avunantajana – euroryhmä ja euroryhmään kuuluvat maat. Mutta meidän on pikaisesti tätä hanketta nyt työstettävä. Euroryhmä on joka tapauksessa piirissään ratkaistava ongelmat ja siksi en pidä kansainvälisen valuuttarahaston mukaan tuloa tähän hyvän ajatuksena, mutta en kuitenkaan sitä vastustakaan, jos se olisi mukana pienemmällä osuudella ja euroryhmämaat taas suuremmalla osuudella. Tässä puheenjohtaja muutama seikka, jonka halusin nyt tuoda tässä yhteydessä esiin ja luonnollisesti mieluusti vastaan kaikkiin kysymyksiin. Right, thank you very much. Um, we've got... Kiitoksia. Niin, hyvinkin tusina ylikin ihmisiä jo listalla ja lista vain tässä kasvaa, joten nyt pyydän teitä pitämään kysymykset lyhyinä. Katsokaa kelloa ja jos minuutti riittää, niin hyvä olisi. Nyt ensin EPPn koordinaattori Herra Goses, Jean-Paul. Merci, madame. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja, kiitoksia puheenvuorostani. Kuuntelin suurella mielenkiinnolla. En esittäisikään kysymystä, vaan kommentin. Se, mitä selititte, sopii kyllä minulle, mutta täytyy sanoa, että tällä hetkellä eurooppalaiset kansalaiset eivät kyllä tästä ymmärrä enää yhtään mitään sanomalehdet käsittelevät lause kerrallaan asia siellä sun täällä, kun on kysymys rahoitusmarkkinoiden sääntelystä. Ministerineuvosto ottaa kantaa varsin varauksellisesti Euroopassa, kun taas vaalisyistä on sitten kyse, kyse Britanniasta vaikka, niin on lykätty muutamalla viikolla FM-päätöstä, niin tässä Euroopassa tilanne vähän rauhoittui, tekin viittasitte siihen, mitä markkinat ja keinottajat käyttäytyvät. Ajatellaan tällaista myllerrystä ja kansalaisten tilannetta. Joka viikonloppu itse olen maalla maaseudulla ja minulle kerrotaan siellä, että kysytään näistä asioista ja minun on kyllä vaikea selittää, kun me annamme hienoja julkilausumia, jotka ehkä tuottavat tulosta pari kolmen vuoden kuluttua. Puheenjohtaja, kysymys kuitenkin minultakin. Mitä aiotte tehdä, jotta viestit, joita te lähetätte, ymmärrettäisiin paremmin ja että hiukan saisitte järjestystä kaikkiin näihin eri puheenvuoroihin eri maista. Joka päivä lehdistölle annetaan informaatiota, joka vain aiheuttaa hämmennystä ja huolta. Eurooppa on tällä hetkellä vieläkin suuremmissa vaikeuksissa kuin kohta kuin itse finanssikriisin aikana. Oui, euh, je suis assez d'accord avec vous pour Kiitos. Kyllä, aika samalla linjoilla olen ja, ja, ja kyllä ymmärrän, että ulkopäin tarkasteltuna äh, asia on vaikea ymmärtää. Ja nyt äh, mitä tässä tulee rahoitusvalvonta, äh, joskaan se ei ole minun vastuualueeni, niin hän vastaa siitä, mutta kuitenkin voin todeta, että 16.3. järjestetty Ekofin kokous ei kuitenkaan ottanut yksi kantaan kantaa HETS-rahastoihin. Todettiin, että rahoitusvalvontaa on lisättävä, mutta toisaalta taas tiedätte, mitä Espanja puheenjohtajamaana päätti tämän asian esityslistalle ottamisesta. Mutta pyrimme nyt siihen, että saamme aikaiseksi konsensusratkaisun, jos joku suurista jäsenmaista ei vielä ole siihen valmis, meidän on odotettava. Kun päätös on tehtävä yksimielisesti, jouduta odottamaan ja se on välillä hankala. Kaikki eivät välttämättä aina ole samaa mieltä. Sitten Kreikka ja euroryhmä. Viesti lienee selvä. Kreikka äh, on ottanut äh, käyttöön kunnianhimoisen ja uskottavan äh, ohjelman. Sen on vakuutettava nyt rahoitusmarkkinat, ja jos näin ei käy, esimerkiksi keinottelukysymyksiin tai spekulaation liittymään, silloin meidän on oltava solidaarisia Kreikkaa kohtaan ja omattava keinoja joita ei tänään välttämättä päätetä, mutta tarpeen tullen niitä on oltava käytössä. On selvää, että Kreikan on luonnollisesti ponnisteltava ominpäin, jotta kreikkalaiset pääsevät tämänhetkisestä tilanteesta eteenpäin ja ulos, mutta se kuitenkaan poista sitä, etteikö solidaisuutta voisi osoittaa. Minun mielestäni kansalaiset näkevät tämän aika selkeästi. Kreikalta edellytetään omaa toimintaa, mutta ei kuitenkaan toisaalta sitten jätetä oman onnen sanoja. Ihmiset <clears throat> pohdiskelevat, minkälaisia toimia voi olla ja varmasti teidänkin alueen ihmiset loppujen lopuksi tämä ymmärtävät. Kiitos puheenjohtaja. Äh, muutama äh, nopea kysymys. Te puhutte mekanismista, Euroopan unionilla on jo mekanismi artiklan 43 mukainen, joka ei nyt ole kuitenkaan käytettävissä, koska on kysymys myös Euroopan ulkopuoliset maat. Mutta on kysymys taloudellisesta interventiosta, jossa Eurooppa kykenee jäsenvaltioiden kautta antamaan järkevin ehdoin lainoja en tiedä, onko tässä, voitaisiinko käyttää artiklaista 33 tai 22. Minä olen ajatellut tähän asti, että tämä mekanismi olisi ollut se kaikkein edullisin jäsenvaltioille. Toinen kysymys on ihmisiä, jotka puhuvat äh, euroalueen ulkopuolelle sulkemisesta. Tähän asti olen aina ajatellut, että kaikkien uusien jäsenvaltioiden täytyy ottaa käyttöön euro jossain vaiheessa ja että se on osa äh, myös äh, lainsäädäntöä. Onko järkevää taloudellisesti tai oikeudellisesti ylipäätään edes mahdollista puhua euroalueesta erottamisesta? varsinkin jos me haluaisimme parempaa valvontaa, ex ante valvontaa mahdollisesti, mikä minusta olisi loogista. Eikö meidän silloin täytyisi myös tarkemmin valvoa sitä, että jäsenvaltiot itse ylläpitävät tavoitteitaan kasvun ja vakaussopimuksen alalla? <clears throat> Kollega Bullman, minusta tämä väline on sellainen, että kaikki euroalueen jäsenmaat eivät sitä hyväksy. Enkä usko, että sitä tullaan muuttamaan ja minusta eh, ei ole sen vuoksi edes järkeä puhua tästä välineestä, vaan koskapa meillä täytyy olla jonkinlainen väline eh, sinä päivänä, kun sitä tarvitaan. Ja silloin olisi minusta järkevämpää puhua ja miettiä muita välineitä. Ja artikla 122 ei esimerkiksi oikeudellisesti tule kysymykseenkään. Ei tässä ole kysymys luonnonkatastrofista esimerkiksi. Kreikan, Kreikan äh, kriisi, tämän haluan nyt tuoda esiin. Ei tässä Kreikan kriisissä voida käyttää artiklaa 122 tämän kriisin hallinnoimiseksi. Ainoastaan vastaan eurooppalainen yhteinen vapaaehtoinen tuki ja bilateraalinen tuki on mahdollista. En kuitenkaan usko, että tätä välinettä tullaan tarvitsemaan sen vuoksi, että päivittäiset konsolidointipyrkimykset oikeaan, vievät oikeaan suuntaan. Ja kreikkalaisten ohjelma ihan varmasti toimii. Se ajatus, että jonkun jäsen, joku jäsenvaltio voitaisiin sulkea euroalueen ulkopuolelle. Tämähän Schäuble toi esiin jo aikoinaan valuuttarahaston yhteydessä. Se, mitä Saksan valtiovarainministeri ehdotti, on mielestäni ehdotus, jota pitää tarkkaan tutkia. Kreikan tapaus osoittaa, että meillä ei ole sellaista välinettä euroalueella, jolla voitaisiin hoitaa tällaisia kriisejä oikealla tavalla. Euroopan vakuutusrahastolla, e, Euroopan raha, vakausrahastolla ei liian ole mitään keinoa toimia tässä. Kreikan pitää tehdä kaikkensa ja valuuttarahaston mahdolliset välineet ovat meillä käytettävissä vasta keskipitkällä aikavälillä. En kuitenkaan ole vakuuttunut siitä, että, se, että, että, meillä, että me kykenisimme tällaisen välineen keskipitkällä välillä ottamaan käyttöön. Olen valmis kuitenkin keskustelemaan tästä. Mutta minä ajattelen, että jos olisi sellainen mahdollisuus, että joku voidaan sulkea ulkopuolelle, niin hän täytyisi silloin jonkun voida astua sisälle hän, tämän maan tilalle. Ja jos me nyt lähdemme siihen suuntaan, jossa joku suljetaan alueen ulkopuolelle tai joku voi liittyä mukaan, silloin me joudumme tilanteeseen, jossa me emme enää äh, ole itse määräämässä asioista, vaan äh, me vain vellomme markkinoiden mukana. Joten äh, minä en kyllä spontaanisesti mitenkään lähtisi kannattamaan tällaista sulkemista. Ja teknisesti tämän täytyy olla nyt todella, todella vaikeata, koska tämä tulisi johtamaan erittäin suuriin vahinkoisiin tälle kyseiselle maalle ja myös muille maille. Lisäksi, mitä tulee budjettivajeiden valvomiseen, niin minusta me olemme siirtymässä hyvin vahvasti ex ante valvontaan. ehkä tämä ex ante on tehokkaampaa. Uh, thank you very much. Sylvie Goulard. Kiitoksia Sylvie Goulard. Puheenjohtaja, kiitoksia. En vietä kuin samalla reseudulla kuin herra Koses, mutta yhdyn pitkälti hänen puheenvuoronsa. Kentällä kukaan ei ymmärrä mitään ja suoraan sanottuna, kun toisaalta on näitä puheita ja kiitän muuten teidän puheenvuorostanne. Sanoitte, että ei pidä hylätä Kreikkaa ja esittelitte tätä työohjelmaa, joka oli varsin kokonaisvaltainen, harkittu, mutta myös on sellaisia huhuja, jotka puhuvat siitä, että, tai huhuja, huhut siitä, että jotkut maat voidaan sulkea pois, on, hämmentää kansalaisia. Te olette itse vaikuttanut euron luomiseen kun katsotaan liikaa tutkimuksia, olisi ehkä hyvä katsoa, kat, oli, olisi katsottu niitä aikaisemmin. Silloin emme saaneet ollenkaan yhtenäisvaluuttaa, ja silloin Euroopan kaikkein suurin poliittinen hanke olisi vaarannettu. Ja nyt mietinkin, kun on tällainen uskettavuusongelma sisäisesti, eikö voitaisi ulkoapäin ryhtyä aloitteisiin? Lissabonin sopimuksessahan on euroalueen ulkoinen edustus. Miten voitaisiin edusta, edistyä näissä kysymyksissä, että näytettäisiin, että haluamme jatkossakin jatkaa yhdessä? Tämä voittaa vaikeudet ja muun osalta Kreikan kohdalla luotamme teihin, mutta valmistauttakaa hyvin siihen, mikä ehkä on välttämätöntä. On parempi, että on varasuunnitelma, vaikka ei ehkä joudutakaan käyttämään. Kiitoksia. Je ne sais pas très bien si je dois vous répondre en en tiedä nyt sitten, pitäisikö teillä vastata ranskaksi vai saksaksi. Das geht, dann werde ich das direkt mit einem lassos den das versteht. ich übe schon, ich übe schon mit Astrid Lulling. Niin, minä harjoittelen Astrid Lullingin kanssa. Ich habe immer behauptet, Luxemburg für. Niin, minusta Luxemburg voisi olla, Luxemburgin kieli voisi olla maailman kieli, mutta olen ymmärtänyt, että vain luksemburilaiset ovat tätä mieltä. Une autre langue. Mutta puhun nyt kuitenkin toista kieltä. Ymmärrän, että ne, jotka meitä tarkkailevat ja, ja ylipäätään tilanteen ymmärtäminen on vaikeaa nimenomaan Kreikkaan liittyen. Olen jo pitkään todennut, että Kreikan on oltava samalla tasolla muiden kanssa. Ponnisteluiden on vastattava muiden euroryhmän maiden ponnisteluja. Mutta niin kuin äh, tiedätte, äh, Kreikka ei nyt äh, kuitenkaan ole vielä konkurssitilassa eikä se ole pyytänyt apua. Emme ole joutuneet tarjoamaan apuamme, mutta on oltava kuitenkin valmiina jos sellainen tilanne syntyy. Mitä taas tulee euron ulkoiseen näkyvyyteen, me emme ole edistyneet kunnolla, koska edistystä vastustellaan myöskin. Me tarvitsisimme selkeää mallia, jonka puitteissa näkyvyyttä voitaisiin lisätä. Meillä on kuitenkin Lissabonin sopimuksen puitteissa uusia mahdollisuuksia ja voimme pyytää neuvostolta myöskin ulkoista entistä johdonmukaisempaa eh, kuvaa ja mallia, jota voitaisiin käyttää hyväksi. Okay, thank you. Um, I've got 40... Kiitos. Minulla on täällä 14 eh, puhujaa, joten Sven Gigalds vihreiden koordinaattorina. Sitten täällä ei ole enää muita koordinaattoreita, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Joten sen jälkeen ryhmittelen ihmiset. Ah, Shantis. Ah, Okay. Sven. Ja Herr Juncker, ich habe meinen... Niin, Herra Juncker, viikonlopun tai itse asiassa päivät ennen viikonloppua en ollut äh, Ranskan maaseudulla, vaan Ateenassa – Meillä oli siellä tapahtuma ja puhuimme monien ihmisten kanssa ja täytyy sanoa, että olen hyvin huolissani, olin paljon huolissampi nyt, huolissampi mm, nyt kun tulin takaisin. Se, mitä te puhuitte tästä konsolidointiohjelmasta, joka olisi hyvällä tiellä ja uskottava, kreikkalaiset itse näkevät asian ihan toisin ja kerronkin teille miksi. Minun käsitteekseni keskeinen syy on se, että ne, jotka viimeiset 10-20 vuotta ovat toimineet talouden alalla laittomastikin osittain, ne eivät ole joutuneet maksamaan tästä, mitä he ovat tehneet ja mitä he ovat voittaneet. Ja sen vuoksi nyt oikeastaan Euroopan unioni ei itse ole tässä noudattanut niitä arvoja, mitä Lissabonin sopimuksessa on linjattu. Ja te ihan oikeutettavasti myös puhuitte siitä, että Kreikan on konsolidoitava taloutensa niin, että budjetti saadaan tasapainoon ja jotta talous saadaan käyntiin. Mutta silloin tämä konsepti ei saa olla näin sosiaalisesti epäoikeudenmukainen, koska ihmiset eivät sitä voi hyväksyä. Sen vuoksi pyytäisinkin teitä ottamaan kantaa tähän asiaan ja kertomaan myös, millä tavalla te eh, euroryhmässä haluatte vaikuttaa Kreikkaan keskusteluissa niin, että nämä ihmiset, jotka ovat piilottaneet rahojansa, että myös eh, nämä ihmiset osallistuisivat näihin talkoisiin niin, että eh, Kreikan ihmiset eivät taloudelliseen depressioon. Meine auf... Se ei ole minun tehtäväni päättää jonkin maan sisäisestä jaosta ja siitä, onko jokin oikeudenmukaista vai ei. Voin toki olla jotain mieltä asioista ja olen kehottanut kreikkalaisia kollegoita toimimaan moneen suuntaan. Ei kysymys ole ainoastaan arvonlisäveron lisäämisestä, korottamisesta, vaan olemme myös puhuneet siitä, että sillä täytyy tehdä rakennemuutoksia. Olemme myös sanoneet, että vero-oikeudenmukaisuudella on suuri rooli niin, että jokainen osallistuu omalta osaltaan tähän tilanteeseen, niin että jokainen on mukana ponnistelemassa talouden vakauttamiseksi. Tiedän, olen kuullut jo kreikkalaisilta kollegoiltani moni eri, monilta eri tasoilta, että Kreikan hallitus on parantanut tai nostanut veroja ja tämä on vaikuttanut suoraan siihen, että ihmiset ovat tyytymättömiä. Minä tiedän, että ja olen samaa mieltä siitä, että Kreikan verotusjärjestelmä on, siinä on hyvin paljon porsaan reikiä liittyen esimerkiksi omistamisen verotukseen ja toivon, että Kreikka tulee tekemään parhaansa näiden ongelmien poistamiseksi. Um, Kiitokset. Ja nyt sitten neljä puhujaa. Syntis saa aloittaa UE-ryhmän nimissä. Sitten Asti Lulling, Salafrankos ja Sofi Inhefelt. Ja sitten herra Juncker saa vastata. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Γιούγκερ, αναφερθήκατε αναλυτικά. Kiitos puheen johtaja. Herra Juncker, te puhuitte, niin siis puhun nyt kreikaksi. Sanoin, että puhuitte erityisesti Kreikan tilanteesta ja tiedätte vaje ja kilpailukyvyn puute on kuitenkin kysymys, joka ei koske pelkästään Kreikkaa. Oletteko tältä pohjalta miettineet eh, sitä, onko vakaussopimus lopulta ollenkaan sopiva? Euroopan unionin maiden piirissä voi löytyä maita, joissa on rakenteellisia ongelmia ja näin ollen ne eivät pysty toteuttamaan kriteereitä. Te, herra eh, Trichet ja, ja monet muut ovat antaneet erilaisia julkilausumia – ja, ja voi olla, että ne ovat omalta osaltaan jopa lisänneet erilaisia spekulatiivisia toimia. Nyt puhuitte Kreikan hallituksen toimenpiteistä, käynnistämistä toimenpiteistä, jotka kuitenkin johtavat tilanteeseen, jossa työntekijöiden ja kansalaisten tilanne huononee. Te äsken sanoitte, että vastustatte sitä, että kansainvälinen valuuttarahasto otettaisiin mukaan apu- ja tukitoimien piiriin. Kuitenkin IMF äh, on ollut mukana äh, Kreikan tilannetta tarkkailemassa ja valvomassa. Miksi se voisi nyt tässä yhteydessäkin olla mukana? Yes, Mrs. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää puheenjohtaja Junckeria hänen puheenvuorosta varsin ajatuksia herättää hyvä puheenvuoro. Minun täytyy sanoa, niin kuin hänkin, että ihailen sitä, mitä Kreikka aikoo tehdä tässä talouden tasapainottamisohjelmassa. Tiedän muita, joilla pitäisi myös löytää tarvittava ajoissa korvat budjetti, budjetti- ja finanssipoliittista tilannettaan, mutta tuen teitä, kun osoititte luottamusta sen suhteen, että tätä konsolidaatio-ohjelmaa pystytään toteuttamaan käytännössä. Mutta minulla on kuitenkin vielä kysymys koskien tätä instrumenttia, koska sanoitte, että ei jätetä Kreikkaa yksin, te sulitte pois laina vakuudet. Jotkuthan eivät näistä, näitä halua, jotkut maat. Sitten sanotte kuitenkin, että pohditaan sellaista välinettä, harkitaan sellaista välinettä, jonka kautta voitaisiin antaa kahden keskistä apua. Mikä on ero, jos esimerkiksi Saksan kaltainen maa ei halua osallistua näihin takeisiin, niin osallistuisiko tämä maa sitten kahdenkeskiseen apuun. Hmm. Minä en oikein nyt ymmärrä. Oletteko te sitä mieltä, että ne eivät sen kaikki osallistu tähän? Ja sitten on tätä kakofoniaa ilmassa, jatkuvasti ristiriitaisia puheenvuoroja. Sehän kyllä huolestuttaa kaikkea rauhallisintakin. Ja sitten tähän sekakuoroon vielä Rova Gard ehkä vahingossa heitti tiiliskiven. Hän arvosteli ta- saksalaista talouspolitiikkaa, sanoi, että tämän mal- tätä mallia ei voida soveltaa muissa jäsenvaltioissa Euroopassa. Tietysti tämä kommentti ei ollenkaan mieltä Saksassa, koska oltiin sitä mieltä, että tässä huono oppilas haukkuu hyvää, joka on kunnolla läksynsäkin tehnyt. Toisaalta monet ekonomiset ja taloustieteilijät, eivät vain ranskalaiset, korostavat sitä siitä, että Saksa hyötyy ostovoimassa, jota euron suuntaa naapurimaissa, ja se vaikuttaa sen vientiin. Ehkä tätä mallia voitaisiin sitten seurata EU-ssa Rovalla Gard ehkä on väärässä, mutta ei kuitenkaan ihan teillä oikein pysty tätä sanomaan, mitä teillä on sanottavaa tästä keskustelusta, joka ei ole mitään vivatonta, koska siihen liittyy vahvasti siihen, miten emu etenee. Well, thank you. And now Nicholas Salvak. Kiitos ja sitten Nikolas. Eh, Kiitos Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ottaa esiin erään ajatuksen ja kohdistan sen sekä teille että kaikille kollegoille täällä salissa. Pohdin nimittäin sitä, jos tällainen vastaavalainen tilanne syntyisi Yhdysvaltain köyhimmässä osavaltiossa, niin miten Yhdysvaltain keskushallinto tähän asiaan reagoisi. Otin tämä esiin siksi, että tämä päivä äh, Kreikan ongelmat äh, eivät ne liity pelkästään Saksan tai jonkun muutaman maan äh, tilanteeseen. Se on kokonaisvaltainen kysymys. Ja sitä paitsi se on aika marginaalinen ongelma, koska Kreikka – edustaa ainoastaan kahta prosenttia koko euroryhmän äh, <clears throat> piiriin kuuluvista maista. Myöskin heikolla dollarilla on tässä asiassa ollut äh, omat vaikutuksensa. Nyt näyttäisi siltä, että eurostakin halutaan tehdä yhtä heikkoa kuin Yhdysvaltain dollari. Tämä olisi oikeastaan crash test, jos näin voi sanoa, koko euroalueelle – ja mielestäni tämä olisi tuhoisa Euroopan unionille. Mehän haluamme sosiaalista Eurooppaa ja, ja <clears throat> tasa-arvoista politiikkaa. Ja siksi haluankin kysyä teiltä seuraava, Minkälaista politiikkaa euroryhmän on harjoitettava yhdessä Euroopan keskuspankin kanssa, jotta eurooppalainen valuutta voidaan ylipäätään taata tulevaisuudessa? Syyskuusta asti ollaan saatu kuulla sitä, äh, puhetta siitä, äh, miten Yhdysvaltain dollari on noussut markkinoille ja myöskin muut valuutat ovat vahvistuneet suhteessa euroon. Meidän pitäisi Euroopan unionin johtajien piirissä äh, miettiä sitä, olemmeko loppujen lopuksi lainkaan ymmärtäneet, miten suuria ongelmia heikko euro jatkossa voi luoda. Yes, thank you, Chair. Um, I've... Kiitos eh, puheenjohtaja. Pidin erittäin hyvänä Junckerin eh, lausuntoja siitä, että on välttämätöntä tukea Kreikkaa ja olen samaa mieltä teidän näkemyksistänne eh, siitä, millä tavalla toimitaan sen sijaan, että IMF puuttuisi, vaan että tämä ratkaistaisiin Euroopassa. Minusta on välttämätöntä ja kiireellinen asia, että tuemme Kreikkaa. Vaikkakin kuten monet muut puhujat täällä, en kuitenkaan haluaisi sanoa, että Kreikka on pelkästään uhri, vaan kyllä minusta Kreikalla on myös velvollisuus hoitaa omat sotkunsa ja tutkia sitä, että maassa on ehkäpä tapahtunut jopa rikollisia tekoja. Mutta olen samaa mieltä aikaisempien puhujien kanssa siitä, että eh, se, että keskitytään vain Kreikkaan, sen ei tulisi eh, pimentää laajempaa kuvaa, koska Kreikka on oikeastaan vain oire ongelmasta ja ongelmahan on luonnollisesti järjestelmän heikkous, se tosiasia, että meillä on säännöt ja vakaussopimus, mutta vaikuttaa siltä, että me emme kykene eh, toimeenpanemaan ja käyttämään tätä. On varmasti helppo saada pienemmässä maassa julkinen äh, talous kuntoon, mutta se on huomattavasti vaikeampaa äh, isoissa maissa, mikäli ei noudateta vakaussopimusta. Ja ajattelinkin kysyä teiltä, mitä mieltä te olette siitä, että vahvistettaisiin vakaussopimusta sillä tavalla, että säännöistä tulee sitovia ja ääritapauksissa komissiolla ehkäpä voisi olla sitten toimivaltuus puuttua kansallisiin budjetteihin, jopa ex ante, kuten te sanoitte. Tiedän, että tämä on suuri tabu, mutta samanaikaisesti on mielestäni outoa, että me hyväksymme, että IMF saa valvoa kansallisia budjetteja, mutta ei EU tai euroalue. Minusta tässä on aika omituinen ristiriita. Ja sitten lopuksi, mitä mieltä te olette tästä potentiaalisesta eh, euron uhasta, koska tämähän on samanaikaisesti myös eh, uhka eläkejärjestelmille. Tästä ei ole kovinkaan paljon vielä puhuttu, mutta minusta siihenkin pitäisi puuttua. Kiitokset ja sitten herra Juncker. Niin, puheenjohtaja Kollegat antavat aina vaikutelman tai esittävät yhden kysymyksen. Kun kuuntelen sitten huolellisesti, niin huomaankin, että neljä viimeistä esittivätkin 20 kysymystä ja minun sitten pitäisi vastata niin kuin tässä olisi kyse neljästä kysymyksestä. Äh, Täällä kollega palasi kilpailun vääristymään. Haluaisin sanoa, mitä jo aikaisemminkin sanoin, että me työskentelemme hyvin intensiivisesti kilpailun vääristymiskysymysten parissa. Ja tutkimme kaikkia näitä ongelmia, joita tästä asian tolasta kautta syntyy. Euroryhmä käsittelee hyvin intensiivisesti kilpailun vääristymiskysymyksiä euroalueella ja tulemme näin jatkossakin tekemään. Ja tämä voi yksittäisessä tapauksessa myös johtaa siihen, että joillekin tietyille maille me eh, tulemme antamaan tiettyjä suosituksia. Näin me teimmekin edellisessä ryhmässä mutta maat eivät ole kuitenkaan julkistaneet näitä suosituksia, maakohtaisia suosituksia. Ja monet maat eivät siis ole kertoneet, että ne ovat saaneet näitä suosituksia. Luxemburg ainakin aikoo tämän julkaista ja toimia velvollisuuden tuntoisesti. Minä en kannata tällaista IVF-ratkaisua Kreikan ongelmassa. Minusta Euroopan pitää tämä itse hoitaa. Ihan samalla tavalla kuin USAssa, kun Kaliforniassa oli ongelmia, niin ei kansainvälinen valuuttarahasto niitä ratkaissut. Ja se, että IMF vain näitä asioita ratkaisisi Kreikassa, sitä minä en kannata. Ehkäpä euroalue voisi tämän tehdä. Ja ehkäpä meidän täytyisi miettiä, millä tavalla me sitten saisimme IMFn mukaan tähän ja niin, että euroalue yhdessä sen kanssa voisi ponnistella Kreikan ongelman ratkaisemiseksi. Mutta toivon, että tämä kuitenkin tapahtuisi euroalueen sääntöjen puitteissa – ja sillä tavalla, että nimenomaan euroalue on, on tämä puitteisto ja, ja lähtökohta. Euh, a posé plusieurs euh, euh questions. Je voulais... kysymykseen, niin haluan nyt vastata suljen pois mahdollisena välineenä sen, että käytetään hyväksi yhteisön takaamia lainoja, koska yksi tai kaksi tai jopa kolmekin euromaata haluaisivat tästä yhteisövälineen. Näin se on. Voisin kommentoida tätä asennetta, mutta ehkä tässä body language riittää, kieli riittää ja vakuuttaa teidät siitä, mitä mieltä minä olen tästä. No, mitä voitaisiin ajatella olisi hallitusten välinen sopimus, joka tehdään euroalueen maiden kesken koskien sitä, että Kreikan käyttöön annettaisiin tämä kahdenkeskinen apumahdollisuus. Se on ainoa väline, joka on jäljellä, jos suljetaan pois toinen väline. Ja näin ollen pidän tätä lähestymistapaa parempana korostaen, täsmentäen, että en ole sitä mieltä, että me tarvitsemme tätä välinettä, koska Kreikan elvytys konsolidaatio-ohjelma on riittävä. Vielä yhdeksän puhujaa. Totta. Tehdäänkö tässä pieni sopimus? Jokainen tekee yhden kysymyksen eikä kolmea. Silloin minunkin on helpompi vastailla. Te otitte esille Rova Lagardin hiljattaisen puheenvuoron. Se ei liity Kreikan kysymykseen. Se on puheenvuoro, joka liittyi toiseen ongelmakenttään, jota olemme nyt käsittelemässä euroalueella, nimittäin sisäinen tasa- epätasapaino euroalueella. Se ei ole nyt aivan kaikkein kiireellisin kysymys. Ensinnäkin, koska nyt tässä on, täytyy ratkaista Kreikan tapaus. Toiseksi, epätasapaino, joka syntyy siitä, että Saksa on erittäin vientisuuntautunut ja se on, vienti on sen pääkasvumoottori. Tämä ei ole se tärkein epätasapainotekijä, jota lähdemme korjaamaan euroalueella. On muita globaaleja kysymyksiä, epätasapainotekijöitä, jotka ovat vaarallisempia. Haluaisin ensiksi, että euromaat, jotka ovat menettäneet kilpailukykyään ja joiden maksutase ja rakenteellinen vaje on kroonista. Heidän pitäisi parantaa kilpailukykyään ennen kuin tartumme näihin ongelmiin, joita ehkä Saksa synnyttää. Tietysti Saksankin ongelma on vakava kysymys, joten meidän täytyy siihenkin jossain vaiheessa tarttua. Olen samaa mieltä teidän kanssanne, kun sanoit, sanotte, että on muita maita suurempia kuin Kreikka, ovat myös rikkoneet näitä vapauskasvusopimuksen sääntöjä ilman, että olemme vetäneet tarvittavat johtopäätökset tästä käyttäytymisestä. Se on totta, mutta 2003 analyysi näistä äh, epätasapainosta oli laajempi, koska pohdimme niitä vaikutuksia, joita syntyy drastisista budjettivaista naapurimaihin – jos nämä kolme suurta maata joutuvat vaikeuksiin. Mm, niin eläkejärjestelmät, kyllä. Se on myös kiireinen kysymys, joka pitäisi ratkaista väestön vanheneminen ja miten rahoitamme väestön vanhenemisen tulee kärsimään erilaisista hankaluuksista jatkossa. Ja meidän koko järjestelmä romahtaa, jos emme pysty uskottavammalla tavalla toimimaan. Tässä on kyse uskottavuudesta, miten rahoitamme eläkejärjestelmämme. Se on vakava ongelma. Se mahdollistaa sen, että rahamarkkinat ja muut tahot voivat pitää sopivana tai olla pitämättä sopivana finanssipoli- rahoituspolitiikka, johon olemme ryhtyneet ja finanssipolitiikka, johon olemme ryhtyneet, ja euroalueen pitää osoittaa koko maailmalle, ensinnäkin nuorille, joiden pitää maksaa tämä meidän keräämämme velka, miten rahoitetaan el- eläkejärjestelmät. Kaikkien politiikkojen pitää olla pitkällä aikavälillä uskottavia. Minä puollan sitä, että toimitaan vastuullisesti ajatellen tulevia sukupolvia. Ajatellen myös niitä, jotka ja meitä tulevat seuraamaan. Right. We've now got... No niin, meillä on suuri ongelma. Yhdeksän puhujaa, joten 45 sekuntia ja minä tulen katkaisemaan mikrofonin, koska muuten te ette saa vastauksia. Ja 25 yli, olen sitten missä tahansa, annan puheenvuoron takaisin herra Junckerille. Anna nyt äh, kaikki. Dati, Roddy Kratzer, Robert Goebbels, Philippe Lambert, Annie Podimata, Pavanche Perez, Marian Tyson and Ramon Tremosa. So 45 seconds joten 45 sekuntia. Herr President. Niin, herra minusta kriisi on opettanut meille, että meidän täytyy viedä sisämarkkinat päätökseen siellä, missä niitä ei ole viety loppuun, ja varmistaa, että että veropolitiikka, talouspolitiikka ja työmarkkinapolitiikka ovat läheisemmin. Me tarvitsemme monta kertaa enemmän Eurooppaa monilla aloilla, mutta jäsenvaltiot silloin itse asiassa hyväksyvät vähemmän Eurooppaa. Miten tämä voidaan ratkaista? Kiitokset sitten. Tati. Mrs. Tati. Merci, Madame Présidente. Euh, la crise... Kiitos puheenjohtaja. Tämänhetkinen kriisi pakottaa meidät käymään keskustelua ja samanaikaiseksi eurooppalaista koordinaatiopolitiikkaa. Te koko sitten varo, valtiovarainministerit keskustelua varten. Puhuitte myöskin teknisistä aputoimista Kreikkaan liittyen. Olemme sekä hyvässä että pahassa liitoksissa toisimme euroryhmässä, mutta emme kuitenkaan äh, vastaa Kreikan toimista. Sen on oltava itse tiukkana. Puhuitte mahdollisista ratkaisuista ja on selvää, että kahdenvälinen apu on, äh, on yksi ratkaisumallo ja IMF-apu toinen. Mitä voitte sanoa meille kansallisten äh, maiden toimista? Onko jonkinlainen aikataulu olemassa – Sorry, you've had... Olen monsieur le président, je voudrais avoir votre réaction juste... Haluaisin vielä tietää, eh, minkälainen ajatus teillä Ruoan Merkelin ajatuksesta, että Kreikka jätettäisiin ulkopuolelle? Olen nyt pahoillani. Me emme voi jatkaa tällä tavalla, että esitetään paljon kysymyksiä. Seuraava, joka yrittää enemmän kuin yhtä, niin ei saa ollenkaan. Kratsa. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, έρχομαι... Kiitos. Niin, haluan puhua Kreikasta. Yksi, tai itse asiassa Kreikan pääministeri haluaa markkinoilta selkeät, selkeät, selkeän tuen niin, että korot, lainojen korot laskisivat. Ja tämän, tämän merkin Kreikan, Kreikka tarvitsee ja markkinat tarvitsee. Kreikka tarvitsee näitä lainoja alhaisemmilla koroilla. Mutta Kreikan ohjelma ei ole kuitenkaan vakuuttanut markkinoita ja korot ovat korkealla. Miten te luulette, että tämä voitaisiin ratkaista? Millä tavalla markkinat voidaan saada vakuutettua siitä, että Kreikan ohjelma riittää? Tämä on välttämätöntä ja tämän täytyy tapahtua nyt. Euh, Kaikissa rahapuolisissa alueilla aina on tällaista tiettyä asymmetriaa eri osapuolten välillä. Joidenkin vai ei ole sama kuin jossakin muualla on vai niin kuin USAssakin on joitakin osavaltioita, jotka ovat parem- pätevämpiä ja paremmassa tilanteessa kuin jotkut muut, jotkut täytettiin esille. Kalifornia, jonka velka on todellakin vielä pahempi pahemmassa tilanteessa kuin Kreikassa. Tai USAssa on paljon suurempi kauppavaje, vaihtovaje ja heitä rahoitetaan Kiinasta. Mutta tavallaan Euroopan kiinalaisia ovat saksalaiset. Myyvät kaikille muille enemmän kuin ostavat itse puheenjohtaja. Me olemme rahaunionissa, rahaliitossa. Siellä ei ole talousta hallintoa, ei ole talousarviota. Ainakin pitäisi olla sisämarkkinat e- euroobligaatioille, jotta kuka tahansa voi saada uuden rahoitusta. Thank you, Philippe. Monsieur Juncker, moyenne... Uh, bien. Juncker Bien sûr, uh... Yksinkertainen kysymys. Tietysti pitää ratkaista jäsenvaltioiden budjettitilanteet ja päätyä kestävämmälle pohjalle julkistaloudessa. Kuinka kauan voidaan näin toimia? Katsotaan vain menopuolta eikä ollenkaan tulopuolta. Tämä tarkoittaa sitä, kuinka kauan voidaan toimia niin, että ei lähennetä finanssipolitiikkaa esimerkiksi arvonlisäveron kohdalla. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Puheenjohtaja. Kiitos herra Juncker. Te puhuitte varsin selkeäsanaisesti omissa äh, vastauksissanne ja varsinkin äh, Kreikan tukitoimista puhuessa äh, <clears throat> saimme selkeitä vastauksia. Sanoitte kuitenkin useampaan otteeseen, että toimiin ryhdytään, jos tarve sitä vaatii. 11. toista järjestetyssä kokouksessa asia jo kerran todettiin. Maaliskuun alussa Kreikka sai kuitenkin varsin korkeat korot lainoille. Nyt kysyisinkin, että jos ylihuomenna huippukokouksessa ei saada aikaiseksi sopuratkaisua ja Kreikan on löydettävä uusia ratkaisuja, niin voiko se mahdollisesti saada edullisempia lainoja, ja jos näin on, niin mitä vaikutuksia sillä tulee olemaan eurolle? Merci madame la présidente. Une observation, moi je suis assez choquée. Kommentti on aika järkyttynyt siitä, että viimeinen ECOFIN kokous pyysi, että vedetään pois tällaiset poikkeukselliset toimenpiteet ilman, että konsultoi sosiaali- ja työllisyysministereitä. Mitä tulee Kreikkaan, 2008 loukussa tiesimme, että tällaista saattaisi tapahtua ja uskon, että olisi paljon parempi silloin aikanaan alkaa toteuttaa sitä, että käytetään 122 22 Tämä olisi ollut paljon parempi tilanne ja me olisimme hiukan voineet valmistautua tähän Kreikan tilanteeseen. Nyt jokainen puhuu vakaussopimuksesta, jotta voitaisiin toimia vieläkin jyrkemmin. Eikö jossakin vaiheessa kannattaisi tarkastella näitä kymmentä vuotta, miten muuten va- vaikeutetaan kilpailukykyä jäsenvaltioiden kesken todeta, että se mitä me tässä tarvitsemme ei ole tällainen kuristavampi väline, vain yhteistyökykyisempi väline. Thank you, Madam Chair. Last... Kiitos. Viime viikolla es, kampanja. Tämä sama, koska 48 prosenttia BKTstä Espanjassa. Ja viime viikolla Harvey Navarro, joka edustaa äh, kauppakamerissa, sanoi, että ainakin 30 prosenttia tästä summasta, niitä ei koskaan näitä lainoja saada perittyä takaisin. Tuleeko Espanjasta seuraava eurooppalainen ongelma euroalueelle? Kiitos. Um, we'll, we'll hold... No niin, herra Juncker, me pidättelemme Trisheitä tuolla oven ulkopuolella, joten teillä on aikaa vastata. Ja <laughs> saa käyttää muutama minuutin vai? Tim antaa. Antakaa hänen kuitenkin saapua saliin. Päästet, päästetään mies sisään. Je, je ne... En vastaa puheenjohtaja kaikkiin kysymyksiin, koska joihinkin kysymyksistä olin jo aikaisemmin antanut vastauksia. joten en lähde enää käyttämään, käymään läpi koko alustuspuheenvuoroni uutta kertaa. Kreikkaan liittyen voin vetää yhteen nyt omat ajatukseni tilanteesta, koska monet kysymykset taas uudelleen palasivat aikaisemmin esittelemäni ajatuksiin Kreikasta. Kreikan on toteutettava budjettivakauttamisohjelmaa joka tarkoittaa sitä, että budjettivaihto on laskettava. Kreikka äh, sekä parlamentti että äh, hallituksen puitteissa on käynnistänyt äh, täysin uskottavan suunnitelman, joka johtanee siihen, että budjetti vähenee. Jos kuitenkin rahoitusmarkkinat edelleenkin jäävä tilanteeseen, jossa Kreikan uskottavuus ei toteudu. Euroryhmän on puututtava peliin ja omattava keinoja, mutta ei tässä yhteydessä ole syytä tarkastella yksityiskohtaisesti sitä, mistä, minkä tyyppistä toimista on kyse. Ja sitten vielä se, että joku maa jätettäisiin kokonaan euroalueen ulkopuolelle, ei mielestäni ole järkevä. Ja sitä paitsi kukaan ei tähän mennessä ole esittänyt, että Kreikka pitäisi asettaa euroryhmän ulkopuolelle. Ja kaikki tuon tyyppiset kommentit eivät liittyneet Kreikkaan, vaan, vaan yleisempään problematiikkaan ja, ja euroryhmän tulevaisuuteen. En usko, että, niin, en tiedä, onko Yhdysvaltain äh, malli hyvä vai huono. Se on keskus, äh, hallitus, hallintovaltainen maa. Ja Euroopan unionilla eikä euroalueella ole sen tyyppisiä toimia kuin jollakin keskushallituksella voi olla. Meillä on vakaussopimus, niin kuin tiedätte. Ja ne hallitukset, jotka eivät sitä toteuta, ovat hankaluuksissa. Ja mitä tulee taas vero, verotuskysymyksiä, verotuksen harmonisointiin, arvonlisäverokysymykseen. Miksei? Mutta sen on kuitenkin tapahduttava niin, että esimerkiksi kilpailutilanne säilyy edelleenkin tasa-arvoisena. Kolme vuotta sitten ehdotin eurobondsien euroobligaatioiden liikkeelle laskua. Se ei kuitenkaan herättänyt suosiota. Ja nyt on syytä täyttää tuo tyhjö ja perustaa eurooppalainen valuuttarahasto. Itse tuen tätä uutta instituutiota. En kuitenkaan lähde nyt puhumaan tästä sen tarkemmin, koska meidän on mietittävä, minkälaisen ratkaisun tähän voimme löytää. Mutta se ei, niin kuin sanottu, ole tämän päivän aihe. Mutta pikaisesti meidän on saatava aikaiseksi järjestelmä, jonka puitteissa voidaan reagoida sellaisiin tilanteisiin kuin mihin nyt olemme törmänneet. Onko vielä tarpeen sanoa, että sisämarkkinoiden toimintaa on vahvistettava, jotta kasvua voitaisiin lisätä. Näin on ennenkin todettu ja olen niin ikään sitä mieltä, että 122 artikla on hyvä pohja tälle. Rova Datille toteaisin sen verran, että sinänsä ymmärrä mm, ajatukseni siitä, että Kreikka itse vastaa siitä, että se on tervehdyttävä valtio taloutensa, mutta euroryhmä on tarjoamassa auttavaa kättä, jos Kreikka apua tarvitsee. Ja mitä tulee siihen ajatukseen, että joku maa jätettäisiin euroalueen ulkopuolelle, vastaisin siihen jo. Ja jotta ylipäätä ajateltaisiin sellaista mekanismia, jonka puitteissa voitaisiin tehdä päätös jonkun maan jättämisestä euroalueen ulkopuolelle, se tarkoittaisi sitä, että pitäisi olla myöskin sen malli toteuttamisessa mekanismi, ja se varmastikin loisi epävakautta koko euroalueelle. Nyt täytyy varmaankin kunnioittaa Euroopan keskuspankin riippumattomuutta ja, ja päästä pääjohtaja sisään. And I'm sorry we squashed so many questions. Niin, anteeksi, ja, anteeksi että tähän tungettiin nyt niin paljon kysymyksiä, että tämä tuli ihan mahdottomaksi teille. Minusta tämä nyt oli hyvä mielipiteen vaihto ja seuraava tapaaminen on neljässä lokakuuta, joten sitten tavataan. There'll be a short interlude for... Nyt ihan pikku pikku, kahden kolmen minuutin tauko. Okay, everybody, if you could... Uh... No niin, jos voisitte istuutua. Tämä on hankalaa, kun meillä on paljon arvokkaita vieraita toinen toisensa perään. Mutta nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi Euroopan keskuspankin pääjohtaja, jonka me kaikki tunnemme erittäin hyvin. Nyt on jälleen tämä säännöllinen rahapoliittinen vuoropuhelu, jossa varmaankin myös hieman käsitellään osittain Kreikkaa osana niitä ongelmia ja asioita, joita Kreikan tilanteeseen liittyy. Kuten tavallista, herra Trichet puhuu ensin noin 15 minuuttia ja sitten sen jälkeen kysymyksiä ja vastauksia monetaarisen vuoropuheluformaatin mukaisesti. Mutta eh, äskeisen kokemuksen eh, viisastuttamana pyytäisin, että kollegat eivät esitä näin eh, pitkiä ja monimutkaisia kysymyksiä, jolloin muut joutuvat ongelmiin ajan kanssa ja herra Trichet ei kykene näihin vastaamaan. Joten herra Trichet, tervetuloa valiokuntaan. Kiitos, että tulitte paikalle ja olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. Hyvä puheenjohtaja, hyvät talous- ja raha-asianvaliokunnan jäsenet. On ilo olla tänään kanssanne ensimmäisessä säännöllisessä kuulemisessamme tänä vuonna 2010 viimeisten kuukausien aikana, sen jälkeen kun kokoonnoimme joulukuussa 2009 euroalueen talous kokonaisuutena on edelleen asteittain elpynyt mutta on joukko kysymyksiä, jotka liittyvät raha- ja rahoitusmarkkinoiden kehityksiin, jotka ovat johtaneet tiiviiseen keskusteluun euroalueesta ja siitä, miten se toimii tämän takia tämän päivän keskustelu tulee varsin hyvään aikaan. Me näemme, minkälaisia suuria haasteita on syntynyt finanssikriisistä Euroopan talouspolitiikalle. Me voimme myös äh, nähdä, mitä se merkitsee, että toimitaan vastuullisella tavalla talous- ja valuuttapolitiikassa – yhteisen valuutan vakaus on kaikkien vastuu. Comme le veut la tradition. Tänään perinteiden mukaan aloitan puheenvuoroni arvioimalla taloudellista tilannetta. Kiinnitän erityistä huomiota siihen, että pikkuhiljaa luovutaan poikkeuksesta toimista, joihin ryhdyttiin kriisin vakavimman aikaan. Jatkossa käsittelen kahta aihetta, joista sovimme koskien erityisesti budjettipolitiikkaa ja maailmanlaajuisia epätasapainotekijöitä. Ensinnä talous- ja rahapoliittiset kehitykset, kuten mainittu, viimeisen kuulemisen jälkeen joulukuussa talous- ja rahatilanteet ovat edelleenkin parantuneet, vaikkakin vain maltillisesti taloudellinen toiminta ilmeisesti on noussut 0,1 prosentilla kol, kolmannesta neljänteen vuos, vuoden neljäsosaan. Tiedot osoittavat, että voimme odottaa maltillista elpymistä tänä vuonna. Tämä on EKV:n henkilöstöennusteiden mukaista. Myös ennusteet muista toimielimistä vahvistavat nämä odotukset, johon liittyy vuosittainen kasvuprosentti, joka on noin prosentti 2010, ja vielä sitten lisääntyy ensi vuonna mitä tulee EKPn neuvoston arviointiin, riskit, jotka liittyvät tähän ovat edelleenkin aika tasapainoisia, mutta niin kuin viime vuonna jo ennakoitiin, elpyminen todennäköisesti on epätasaista alueiden ja eri sektoreiden väillä ja tämä vaihtelu jatkuu ajan mukana. Edelleen on paljon epävarmuustekijöitä olemassa. Mitä tulee hintakehityksen, me olemme nähneet, että inflaatio on ollut matalalla tasolla ja on matalat inflaatiopaineet viime kuukausina. Inflaatio 2010 helmikuussa oli 0,1 prosentissa inflaation näkymät edelleenkin ovat hintavakauden mukaisia ja äh, riskit ovat pitkälti balanssissa. Aivan erityisesti voimme odottaa, että inflaatio pysyy prosentin paikkeilla lyhyellä aikavälillä ja tulee pysymään maltillisena mm, lähitulevaisuudessa kun ajatellaan, että kysyntä on aika hitaasti elpynyt. Mitä tulee rahapoliittisen analyysiimme, jatkossakin pyrimme vahvistamaan sen, että odotukset matalasta inflaatiosta ovat totta keskiaikavälillä. Rahan määrä lisääntynyt heikkoa ja tämä näkyy myös luottojen kasvussa yrityksille. Erityisesti tämän on ennakoitu pysyvän heikkona jonkin verran tulevaisuudessa, kun taas vuosittainen kasvu lainoissa talouksille on myönteistä ja vahvistuu. Nämä kehitykset ovat linjassa aikaisempien liikesuhdanteiden mukaisesti. Me valvomme ke- luottokehitystä erittäin valppaasti tulevina kuukausina. Ei ole selkeää todisteita siitä, että rajoitettaisiin luotononta euroalueella kokonaisuutenaan. Tilanne kuitenkin vaihtelee maasta toiseen, sektorista toiseen ja vaikuttaa, tähän vaikuttaa myös yritysten koko pitkälti. Lainanannon heikko kasvu johtuu tästä 2009 taantuman kovuudesta, ankaruudesta. Kun ajatellaan inflaatioodotuksia, keski- ja pitkällä aikavälillä, ne liittyvät vahvasti pyrkimyksemme pitää inflaatio alle, mutta lähellä 2 prosenttia keskiaikavälillä. Tätä taustaa vasten EKP-neuvosto on pitänyt avainkorkonsa muuttumattomina aikaisemmin tänä, tässä kuussa koskien tämän, pitäen tämän, tämän tasoa sopivana. Huomattava rahapoliittinen inf- influenssi, jota saimme koronaskustin viime vuonna, on vaikuttanut markkinakorkoihin ja näkyy myös pankkien korkovaatimuksiin, mitä tulee lainoihin yrityksille ja talouksille, kotitalouksille. Tämä pitää nähdä yhteydessä poikkeuksellisiin toimiin, joihin EKP on ryhtynyt. Nämä toimenpiteet erityisesti täysmääräisen likviditeetin antaminen pankeille, johon liittyy yhden vuoden maturiteetti vakuutta vastaan – Tämä on ollut varsin tehokasta, kun annettu pankeille apua edullisilla ehdoilla. On vakautettu rahamarkkinoita ja vaalittu tavallaan sitä, että korkotason lasku näkyy käytännössä. Kun ajatellaan näitä raportisia arviointeja, neuvosto aikaisemmin tässä kuussa päätti jatkaa asteittaista luopumista joistakin poikkeustoimista. Me emme halua lisätä riippuvuutta pankit ryhtyvät uudestaan välitystehtäväänsä niin kuin ennenkin, ja niiden, ne saavat kaikki tarvittavat kannustimet tätä varten. 12 kuukauden operaatiot, ne on jo keskeytetty, ja seuraavalla viikolla luovu, tulee viimeinen kuuden kuukauden operaatio. Se on siis viimeinen. Tämän lisäksi nyt olemme päättäneet ottaa uudelleen käyttöön vaihtelevat, vaihtelevan koron tarjouspyynnöt kolmen kuukauden operaatiota varten. Tämä alkaa ensi kuun lopussa. Samanaikaisesti jatkossakin annamme euroalueen pankkijärjestelmälle rajoittamattoman mahdollisuus saada keskuspankilta uudelleen rahoitusta lyhyen aikavälin operaatioihin yhdestä viikosta, äh, yhden viikon ja yhden kuukauden maturiteetilla, niin kauan kuin tätä tarvetta on, joka tapauksessa ainakin lokakuun puoleen välin saakka. Näin jatkossakin tuetaan luotonantoa euroalueen talouksissa. Nyt haluaisin myös sanoa jotakin pidemmän aikavälin rahapoliittisista kysymyksistä. Tiedän, että tämä kiinnostaa teitä, erityisesti kun ajatellaan suhdetta rahapolitiikan ja varallisuuden hinnan välillä. Rahoitusmarkkinoiden kriisi on herättänyt tämän pitkän keskustelun suhteesta rahapolitiikan ja arvoperivalaisuuden hintojen ja hintakuplien välillä. Tämä keskustelu keskittyy tärkeään kysymykseen. Pitäisikö rahapolitiikan pyrkiä estämään tällaisia hintakuplia? Tähän kysymykseen ei ole helppoa vastausta. EKPn rahapoliittinen strategia on kuitenkin lähestymistapa, joka sopii hyvin vastaamaan tällaisiin haasteisiin, jotta se voi estää tällaisia kestämättömiä hintakehityksiä. Meidän tehtävänämme on ylläpitää hintavakautta keskiaikavälillä. Pitkittynyt kestämätön rahoitus trendit tai epätyypilliset muutokset riskien hinnoittelussa rahoitusmarkkinoilla voivat olla riski hintavakaudelle myöhemmässä vaiheessa. Lähinnä yhteys rahapoliittisen kehityksen ja kehittyvien epätasapainotekijöiden välillä arvopaperimarkkinoilla antaa ymmärtää, että rahapolitiikkaamme täytyy huomata tällaiset epätasapainotekijät varhaisessa vaiheessa ja reagoida niihin pitkällä aikavälillä ottaen huomioon riskit hintavakaudelle ja toimia ennakoivasti ja näin vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden vakauteen. Rahapoliittinen analyysimme, joka keskittyy siihen, että valvotaan rahan määrää ja luotonannon määrää, pyrkii juuri tähän ja tekeekin näin. Tämä on nämä ovat strategiset puitteet, joihin liittyy osana implisiittinen tuuleen nojaaminen, joka, joka liittyy tähän liialliseen rahan määrään, luotonantoon ja hintojen nousuun. Tietenkin täytyy arvioida ar- omaisuuden hinta, dynamiikkaa. EKPllä on paljon asiantuntevuutta, kun se analysoi rahapoliittisia ja luottokehityksiä ja niiden vaikutuksia hintavakausriskeihin. Tämä on osoittautunut verrattoman hyödylliseksi eduksi tässä rahoituskriisissä. Nyt haluaisin käsitellä finanssipolitiikkaa. Kuten te tiedätte, rahoitussektorin tukeminen ja budjettipolitiikan löysentäminen kriisin vaiheessa on monissakin tai suurimmassa osassa euroaluemaita johtanut huomattavien budjettiepätasapainotilanteisiin. Kuitenkin suurin osa euroalueesta on ylittänyt 3 prosentin viitearvon mitä tulee budjettivajeeseen. Näissä olosuhteissa vakaus- ja kasvusopimus, joka on olemassa, jotta se turvaa kunnollista finanssipolitiikkaista pitäisi kunnollisesti noudattaa. EKP vaatii sitä, että hallitukset vahvistavat sitoumustaan noudattaa sen säädöksiä. Kansalliset poliitikot, heidän pitäisi antaa budjettipolitiikan vahvistamiselle prioriteetti ja elpymistilanteessa ja saada tilanne alle vaje alle kolmen prosentin BKTstä. ECOFINin suositusten mukaisesti kun ajatellaan vakausohjelmaa ja sen päivityksiä, hallitukset näyttä, näyttävät toimivan tällä tavalla tänä vuonna, mutta tarvitaan vielä lisää toimia tulevina vuosina, jotta voidaan korjata liiallisia budjettivajeita. Mitä tulee finanssipoliittiseen sopetukseen, me olemme tyytyväistä keskitytään menopuoleen, koska julkisen sektorin koko on huomattavasti lisääntynyt kriisitilanteessa ja koska mm, menopohjainen konsolidaatio on osoittautunut tehokkaammaksi menneisyydessä. Hallitukset voivat vahvistaa finanssipoliittisen konsolidaation uskottavuutta parantamalla budjettikehyksiä ja toteuttamalla rakenteellisia muutoksia voidaan lisätä potentiaalia kasvua. Tässä yhteydessä olen tyytyväinen Euroopan komission aloitteesta 2020 e- Eurooppa-strategiasta. Ja siinä annetaan myös vahvempi rooli euroryhmälle mitä tulee monenkeskiseen, maiden keskiseen valvontaan. Tätähän on jo pitkään odotettu. Samanaikaisesti on tärkeää, että finanssipoliittinen valvonta sopimuksen mukaisesti on prosessi oma prosessinsa ja että perusperiaatteita sekä perussopimukset että so, tässä vakaussopimuksessa noudatetaan täysin. Se, että päästään onnistuneesti eroon vahvasta finanssipoliittisesta ekspansiosta kriisin jälkeen vaatii kunnianhimoisia toimia ja vahvaa poliittista tahtoa koskien täytäntöönpanoa. Olen luottavainen sen suhteen, että Euroopan finanssipolitiikan harjoittajat onnistuvat ja pystyvät palauttamaan julkisen talouden kestävyyden sopeutusponnistelut, joihin Irlannin hallitus on ryhtynyt ja tässä viime aikoina Kreikka päätti samanlaista toimenpiteistä. Tämä voidaan nähdä en, lu, lupaavana ensiaskeleena, kun ajatellaan tulevaa konsolidaatioprosessia. Sitten lyhyesti epätasapainokysymyksestä. Yksi finanssi kriisin tekijöistä oli maailmanlaajuiset epätasapainot tekijät. Tähän liittyy valtavat pääoman virrat vajemaihin. Nämä virrat osittain rahoitettiin sillä, että laskettiin liikkeelle rahoitusvälineitä, joiden arvo mureni tässä myllerryksessä epätasapainotekijät heijast, osoittavat sitä, että on puuttunut keskivälin suuntautumista kohti vakautta ja kestävyyttä, avainvaje ja ylijäämä talouksissa euroalue ei vaikuttanut siihen, että syntyi tällaisia maailmanlaajuisia, maailmanlaajuisia epätasapainotekijöitä. Sen, tämä, sen vaihtotase on pysynyt lähellä tasapainotilannetta vuosien aikana. Kriisi on johtanut osittaiseen globaalien epätasapainotekijöiden vähenemiseen, mutta tämä korjaus on pitkälti suhdanneista riippuvainen joitakin tärkeitä rakenteellisia tekijöitä. Tämä on johtanut siihen, että epäkestäviä tilanteita edelleenkin on vallalla. On riski siitä, että kestämätön globaali tilanne syntyy uudestaan ja tätä ei voida siis sulkea pois. Jos se suljettaisiin pois, vaatisi kurinalaista poliittista sopeuttamista, avain, vaje ja ylijäämä kansantalouksissa. G20 päätös luoda prosessi keskinäistä jäsenten arvioinnista makrotaloudellisissa ja rakennepoliittisissa kysymyksissä on ratkaisevan tärkeää tässä asiassa. Jotta onnistuttaisiin, prosessi vaatii vertaisvalvontaa ja sitä harjoitetaan päivittäin ilman, että tuudittaudutaan itse tyytyväisyyteen ja maat ja taloudet, joita tämä koskee, niillä pitää olla tahtoa ja kykyä muuttaa kotimaista politiikkaa arvioiden mukaisesti. Nämä ovat välttämättömiä ehtoja, jotta voidaan tehdä tietä paremmin toimivalle globaalille taloudelle. Euroalue voi tulla mukaan tähän prosessiin hyvästä, hyvistä asemista, kun ajatellaan sen keskiaikavälin suuntautumista rahapoliittisessa, finanssipoliittisessa ja makrotaloudellisessa politiikassa. Nyt lopuksi vielä muistuttaisin siitä, että makrotaloudelliset epätasapainotekijät eivät rajoitu vain globaaliin tilanteeseen, vaan niitä löytyy kyllä euroalueelta sisältäkin. Nämä epätasapainotekijät ovat edelleenkin haasteena. Pitkälti ne heijastavat sitä, että on puuttunut sopeutumista, sopeuttamista eri jäsenvaltioissa. On aivan välttämätöntä, että maat, jotka näin ovat toimineet, alkavat valvoa hintakilpailukykyindikaattoreita, ryhtyvät rakenteelliseen uudistukseen ja vahvistavat budjettiaan noudattaen periaatteita ja sääntöjä, jotka liittyvät EMUn toimintaan. Tämä mahdollistaa sen, että euroalueen taloudet pystyvät täysin hyötymään makrotaloudellisista hyödyistä, joita talous- ja rahaliitto EMU niille tarjoaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, thank you very much. Uh, Kiitos. Ja kuten tavallista, kysymykset puolitoista minuuttia ja vastaus kolme ja puoli minuuttia. Niin, että voimme hoitaa tämän vuoropuhelin. Jean-Paul ensin. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos pääjohtaja selvityksistä. Ja niin kuin herra Juncker, jos teille sopii, niin toteaisin, että Kansalaiset eh, ovat ymmällään. He eh, sinänsä uskovat euron ja heillä on käsittääkseni hyvä eh, kuva Euroopan keskuspankista, mutta tämänhetkisissä pyörteissä kansalaiset eivät enää tiedä, olemmeko vankoilla yhteisen valuutan piirissä vai ovatko pikemminkin euroalueeseen kuuluvat ja siihen kuuluvat ovat sotajalalla keskenään. Nyt haluaisin kysyä seuraavaa. Mitä mieltä olette tämänhetkisistä apusuunnitelmista Kreikalle? Ja toisekseen haluaisin tietää, onko teidän mielestänne tarpeellista vahvistaa vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäiseviä toimia, joita voitaisiin siis ottaa käyttöön oikealla hetkellä eikä liian myöhään niin kuin usein käy. Merci beaucoup de, de vos questions. Kiitos, kiitos näistä kysymyksistä. Pyrin vastaamaan mahdollisimman nopeasti ja sanoisin, että Euroopan keskuspankki on aina ollut äärimmäisen <clears throat> tarkkana finanssipolitiikkaan liittyvien kysymysten osalta. 2004-2005 aikana useammat maat halusivat päästä erovakaussopimuksesta. Ja itse sanoin, että tuon aikaiset kolme keskeistä euromaata olivat sitä mieltä, että että vakaussopimusta olisi mahdollisesti ollut syytä heikentää. Pidimme kuitenkin sitä kiinni EMUsta, siis EMU. Me vastaamme eh, finanssipolitiikasta kysymyksistä, eli eh, raha politiikasta lopulta. Ja eh, valvonta Eli niiden taholta harjoitettu valvonta, jotka valvonnasta vastaavat, on myöskin keskeistä. Tällä hetkellä meillä on selkeä osoitus siitä, jota olemme pitkään jo, jo toitottaneet vaikeina aikoina. Et, eli jos ei toimita finanssipoliittisesti viisaasti, ajautaan suuri ongelmin. Ja olen varsin pitkälti sitä mieltä, niin kuin teki, että uudistettua äh, vakaussopimusta ja nimenomaan siltä osin äh, vahvistettua, että ennaltaehkäisevä toiminta olisi vahvempaa. Kyse ei siis ole pelkästään sanktioista. Siitä on siis pidettävä kiinni. Mutta tämänhetkisissä olosuhteissa sanoisin äh, parikin asiaa nimittäin. Sanallinen tiukkuus on, on yksi kaikkein keskeisimmistä kysymyksistä. Äsken puhuitte siitä, että että eri naisten julkilausumien ymmärtäminen on vaikeaa. Toivoisinkin, että kun lausumia annetaan, mietittäisiin ensin sitä, mitä aiotaan sanoa ja sanottaisiin se selkeästi, niin kuin viimeisessä huippukokouksessa käsittääkseni annettiin varsin selkeä julkilausuma tilanteesta. Ja, ja se myöskin ymmärrettiin laajalti. Ja että niin, tällä on kuitenkin vaikutuksia olosuhteissa, joihin Kreikka on ajautunut. Kyse on siis Kreikan hallituksen toimista. Sitten toinen kysymys, joka liittyy ehtoihin, joissa apua annetaan, tukea annetaan. Minun käsitykseni mukaisesti on kunnioitettava seuraavia ehtoja. Ensinnäkin ei pidä sekoittaa uutta siirtoa tai subventiota ja äh, lainaa, ehdotonta lainaa, niin kuin esimerkiksi äh, kansainvälinen valuuttarahasto voi antaa. Emme, e, e, mielestäni tämän tyyppinen laina ei siis ole mikään subventio. Meidän on oltava nyt selkeä sanaisia ja ymmärrettävä, mikä ero on subventioilla ja tällaisilla lainoilla. Ja EKPn kannalta käsi, kyseessä on nimenomaan tämä tyyppinen laina. Toiseksi on äärimmäisen tärkeää ensinnäkin soveltaa vakaussopimusta, mutta ehdollistaa se erityisen tiukasti tässä yhteydessä. Kreikan hallitus on tehnyt tiukat päätökset ja minä itse nimenomaan pidän niitä rohkeina päätöksinä. Ja Euroopan keskuspankin hallinto pitää myöskin näitä käynnistettyjä toimenpiteitä rohkeina ja kunnianhimoisina. Eräs lisäseikka on mielestäni myöskin tärkeä, nimittäin mahdollinen ehdoton eikä subventiotyyppinen laina tai tuki, jos maa sitä tarvitsee, voi olla mahdollinen, jos tilanne voi olla luotelta sellainen, että se voi aiheuttaa raskauttavia ongelmia. Mutta jos tällainen poikkeuksellinen tilanne syntyy, niin sen on myöskin aiheutettava laajempia ongelmia koko euroalueelle, niin kuin euroalueen puheenjohtaja julkilausumassaan totesi. Ja niin kuin sanottu, tällaista tukea voidaan antaa ainoastaan sellaisessa tapauksessa, että ehdot ovat tiukat ja että että on olemassa ongelma, joka mahdollisesti aiheuttaa epätasapainoisen tilan koko euroalueella. Niin. Ehkäpä en kuitenkaan sano jäsenille, että he tekisivät vähemmän mielenkiintoisia kysymyksiä. Portman Kohl. Is she here? Oh yes, sorry. Eh, dank Kiitos eh, puheenjohtaja ja Kiitos herra Trichet siitä, että tulitte tänne. Haluaisin vielä lähemmin käsitellä tätä huomautusta, jonka teitte siitä, että vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevä osa, sitä pitää vahvistaa ja että meidän täytyy sitä tiukasti toimeenpanna. Nyt historiasta näkee, että tämä ei tapahdu itsestään, koska ensin Ranska ja Saksa äh, olivat tässä ongelmissa. Ja jos katsotaan esimerkiksi sitä, millä tavalla Euroopassa on valvottu pankkeja, samoin kuin tämä heikko kompromissi, jonka neuvosto teki, josta näkee, että nyt tämän kriisin jälkeen jälleen eh, tietyt eh, maat ovat ottaneet omat etunsa ensin. Jos, jos te sanotte, että ennaltaehkäisevää osaa vakaussopimuksesta täytyy vahvistaa, miten pitkälle meidän tulee siinä mennä, esimerkiksi yhtä pitkälle kuin kilpailupolitiikassa, jossa komissiolla on toimivaltuudet puuttua asiaan, eikä se ole riippuvainen siitä, ovatko jäsenvaltiot siitä samaa mieltä vai ei. Onko teillä muita ehdotuksia siitä, millä tavalla me voimme vahvistaa tätä ennaltaehkäisevää osaa vakaussopimusta? ehdotusta. Thank you very much for your... Uh, Kiitokset teidän kysymyksestänne. Haluaisin painottaa, että olette ihan oikeassa, kun te mainitsitte, että maat, jotka eivät ole yleensä olleet ongelmissa, olivat pyytäneet lievennystä vakaussopimuksen ehtoihin. Tämä tapahtui tammikuussa 2005 jolla mietittiin sitä, millä tavalla vakaussopimuksen sääntöjä valvotaan ja noudatetaan. Kaikkein tärkein kriteerihän on se, että on terve politiikka kasvulle ja työllisyydelle. Nämä olivat viite pisteitä silloin aikoinaan 2005, mutta minusta tuntuu, että me kuitenkin ehkä olimme hieman välinpitämättömiä. Olemme miettineet tätä nyt aika paljon ja uskon, että kaikkein suurin ongelma ennaltaehkäisyssä on se, että jokaisen euroalueen jäsen, samoin kuin kaikki 27 jäsenvaltiota, koska vakaus- ja kasvusopimus koskee kaikkia 27 maata. Ainoa ero euroalueeseen on se, että euroalueella voidaan päättää tietyistä sanktioista, mutta periaatteet ja e, vakaussopimuksen säännöt ovat samat kaikille 27 maalle. Ja suurin ongelma on ehkä se, että olisi tiettyä moraalista painostusta niille ja niiden jäsenvaltioiden suuntaan, jotka eivät toimi oikealla tavalla. Jos me näemme, että kukin meistä voi vaikuttaa euroalueeseen kokonaisuutena, tämä, mitä nyt on tapahtunut, on ehkäpä tällainen herätys kaikille euroalueen hallituksille – päättäväis... Olisi erittäin tärkeää, että meillä harjoitettaisiin tällaista päättäväistä moraalista painostusta, mutta ehkäpä myös muita keinoja, kuten mainitsitte, mitä käytetään muillakin alueilla. Esimerkiksi tukien siirto normaalin mekanismein. On mahdollisia, paljon mahdollisia kanavia ryhtyä toimenpiteisiin, mutta mielestäni erityisen tärkeää on se, että kannetaan vastuuta korkealla tasolla ja että poliittisesti sitoudutaan vakauteen. Ja se, että äh, on äh, kumppanit, jotka painostavat. Kratsa. Kiitokset ja sitten äh, edustaja Kratsa. Kiitos puheenjohtaja. Palaan vielä kysymykseen, josta te puhuittekin toisen sanoen siitä, että keskuspankki haluaisi vähentää riippuvuutta poikkeuksellisista toimista ja, ja tämä liittyy luonnollisesti syntyneeseen Kreikan tilanteeseen. Hyväisi, hyväksyisikö Euroopan keskuspankki obli, obligaatiot lainojen takuuksi? voitaisinko ajatella, että tätä kautta olisi mahdollista osoittaa solidarisuutta Kreikalle? We accept as the Greek government bonds on the basis of our present rules. Me hyväksymme sen, kunhan Kreikka toimii nykyisten sääntöjen mukaan. Ε, yes, me, me, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, ενώ puheenjohtaja. Tarkoitin sitä, että jos tukitoimet vedetään äh, pois, niin voidaanko silloin ajatella jotain erityislaatuista äh, e, poikkeuksista toimintaa Kreikan suuntaan? Eli eh, toisin sanoen, onko mahdollista, että Kreikkaa varten otetaan käyttöön jonkinlainen ad hoc-tyyppinen toimintatapa? At the present moment. Tällä hetkellä hyväksyn ne päätökset, joita Kreikan hallitus on tehnyt ja odotamme, että ne toimeenpannaan täysin maksimaalisella päättäväisyydellä. Ne ovat vakuuttavat ja rohkaisevat. Ja odotan, se on se olettamus, mitä me olemme tehneet EKPssä, että markkinaosapuolet ja kaikki rahoituslaitokset ymmärtävät, että tämä on rohkaisevaa. Ja sen vuoksi meillä ei tule olemaan ongelmia, kun me vedämme takaisin nämä poikkeukselliset toimenpiteet. Tämä on minun lähtökohtani sen vuoksi, että tämä ei tule mitenkään laskemaan Kreikan merkitystä. Jos käy ilmi, että tämä lähtökohta on liian optimistinen, mitä en usko, silloin me tulemme tarkastelemaan tilannetta uudestaan. Mutta tällä hetkellä ja nämä toimenpiteet, mihinkä on ryhdytty elvytysohjelmaksi, niin ihan varmasti muut markkinat tulevat ne tunnustamaan. Yde. Herr Präsident, ich habe äh, drei ganz knappe. Kolme lyhykäistä kysymystä. Te puhuitte lainoista unionissa euroalueella ja jäsenvaltioissa ja luonnollisesti lainaehdot heijastuvat jäsenvaltion tilanteeseen, mutta on kyllä myös tiettyjä vääristymiä spekuloinnin vuoksi. Näettekö te tällä hetkellä nykytilanteessa toimijoita tai tuotteita, jotka ovat johtaneet tähän vääristymään ja mitä sille voidaan tehdä. Toinen kysymys on poliitikkoja, jotka puhuvat äh, siitä, että euroalueelta pitäisi voida erottaa. Joten haluammeko me tällaisen a äh, la carte euroalueen, jossa äh, erotetaan kun tekee virheitä tai että voi itse erota ja sitten taas liittyä. Minä uskon, että tähän asti meillä on ollut aki communitaire, joka huolehtii euroalueen jäsenistä. Ja sitten vielä kolmas kysymys. Te puhuitte tästä epätasapainosta, jota on myös euroalueen sisällä ja unionissa, että on maita, jolla on suuria vientiylijäämiä tai erittäin korkea tuottavissa tai molemmat mitä niiden tulisi tehdä tällaisessa tilanteessa, jotta ne toimisivat kaikkein järkevimmin talouspoliittisesti nykyisessä taloudellisessa tilanteessa EKPn näkökulmasta? Thank you very, very much. Kiitoksia todella. Ensimmäinen kysymys on Leviämistä toisesta taas euroalueen kuulumisesta ja niin edelleen. Sitten kolmas kysymys koski ylijäämiä ja korkeaa, tuotta, korkeaa tuottavuutta ja joidenkin suhteellista kilpailukykyä. Sitten ensimmäisen kysymyksen heti. Haluaisin sanoa, että minä nyt pidättäydyn syyttelystä. En halua syyttää markkinoita tai joitakin välineitä, instrumentteja tai ryhdytään mitään toimielimiä. Meidän ei pitäisi mielestäni toimia yhden huomion pohjalta tällä tavalla. Meillä on ongelma. Markkinoiden pitäisi toimia paljon avoimemmalla tavalla. Ongelma liittyy myös siihen, että saamme rahoituslaitokset mukaan lukien muut kuin pankit, mukaan lukien velkarahoitusta toimivat väline, paljon avoimemmaksi. Meidän täytyy saada rahoitusvälineet mukaan lukien derivatiivit johdannais paljon avoimemmiksi. Tätä käsitellään G20 ja muissa yhteyksissä me ei ole myös varsin aktiivisia ja tässä on kyllä paljon, todella paljon tehtävää. Nyt kuitenkin olen sitä mieltä, että meidän ei välttämättä pitäisi sekoittaa tätä suurta kuvaa, joka on nämä perustavanlaatuiset uudistukset globaalisti rahoitusmarkkinoilla. Tässä on paljon työsarkaa jäljellä aivan e- ja erityistapauksissa luotan todella siihen, että jos tällä, että jos tällä hetkellä kaikki osallistujat toimivat selkeästi, tunnustaisivat ja myöntäisivät, mitä Kreikka esimerkiksi tekee, niin silloin näkisimme, että markkinatkin rauhoittuisivat huomattavasti ja tämä on siis tällainen työoletukseni, jos vain oikeat välineet on käytössä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että otan asian kevyesti. Tämä on erittäin vakava kysymys. Euroalueen kuuluminen. Euroalue ei ole mikään à la carte instituutio. Euroalueelle tullaan, jotta jaetaan yhteinen kohtalo tavallaan, ja tämän takia ne, jotka euroalueeseen kuuluvat, liittyivät erittäin pitkän monenkeskisen konsensuksen kautta euroalueen sisällä jälleen jaetaan yhteinen asia, yhteinen kohtalo. I said that I consider... pidin, sanoin, että pidin absurdina sitä hypoteesia, että elet tehtäisiin euroalueella, joka on juuristakin mahdotonta. Tai sitä sieltä voitaisiin lähteä pois, se ei ollut juurista mahdollista. Joten tämä kysymys ei kuulu tämän. Ehkä tulossa voitaisiin tätä ajatella, mutta enpä usko, koska se ei näytä olevan sen mukaista, mistä euroalueessa on kysymys. Ja jälleen kerran, jos meidän pitää jotakin vahvistaa, niin meidän pitää juuri vahvistaa tätä tunnetta, joka liittyy vastuuntunteeseen. tunteeseen Vastuu, jota harjoitetaan epäröimättä koskien kohtaltoverta, jos he eivät kunnolla käyttäydy jäsenmukaisesti. Mitä tulee sitten niihin maihin, joilla on suhteellinen kilpailukyky aika hyvällä mallilla, ja myös on vaihtotase hyvä, hyvällä mallilla. En jaa sitä näkemystä, että meidän täytyy niitä arvostella. Jos tarkastelee miten ne ovat auttaneet. Niitä nyt on kolme tai neljä maata euroalueella, jolla on vaihtotaseen ylijäämiä ollut viimeisen 11 vuoden aikana. Yleensä ottaen inflaatio oli alle keskiarvon näissä maissa. 1,9 prosenttia inflaatio josta ensimmäisen 12 vuoden aikana. Se on aivan linjassa määritelmämme kanssa hintavakaudesta osalla lähellä 2 prosenttia. Olemme todellakin uskottavia tässä. Joka tapauksessa olisimme pää, päässeet tähän hintavakaustilanteeseen, mutta jos jotkut maat olisivat omaneet korkeamman inflaation, silloin rahapolitiikkamme olisi joutunut olemaan tiukempaa. Siis kaikkien maiden pitää tämä asia tunnustaa. Me olisi, meillä olisi silloin tiukempi rahapolitiikka käytössä, jos jotkut maat eivät olisi käyttäytyneet niin kuin tekivät. Ja ajattelen tässä en vain Saksaa, vaan myös näitä muita harvoja maita. Ja täytyy sanoa samaa niiden vaihtotase ylijäämästä. Jos niillä ei olisi ollut ylijäämää vaihtotasessa, miten olisimme voineet rahoittaa vaihtotasevajeet muissa maissa. Me olemme balanssissa. Emme ole epätasapainossa koko euroalueena. Ja me pystyimme euroalueen sisällä, kuten sanoin, siihen, pystymme olemaan vaikuttamatta globaaleihin epätasapainotekijöihin, koska joidenkin ylijäämät rahoittivat toisten vajeet. En ole tyytyväinen tähän pysyvänä järjestelynä. Tietenkin meidän pitäisi kaikki vaihdella keskiarvoa molemmin puolin, joten tietysti peräänkuulutan va, va, sy, varoitan tästä huonosta käyttäytymisestä kansantalouksissa, jo, jotka ovat lisänneet jotka eivät ole pystyneet lisäämään kilpailukykyä, niiden pitäisi olla myös enemmän tasapainossa ja kilpailukykyisempiä. Ja tietenkin odotankin, että ne, jotka toimivat keskiarvoa paremmin, eivät ja, jatkuvasti ole sam- samassa asemassa, koska sehän ei sovi pitkän aikavälin rajoituksiin, joita euroalueeseen liittyy. Sitä paitsi, mitä tulee EKP ja inflaation puolta ajatellen, me ensimmäisen 12 vuoden aikana, euroaikana, jos vuoden loppuun mennessä saavutamme sen, mikä on ehkä 1,9 prosenttia, niin kuin sanoin. Se on hiukan parempi tulos kuin Bundesbankilla samana ajanjaksona aikaisemmin. Ja kun ajatellaan sen tilannetta 20 vuoden aikana ennemmin. Joten olemme hyvin pitkälti linjassa, kun ajatellaan sopivaa hintavakaustasoa globaalistikin sitä pidetään tällaisena vertailukohtana. Joten vastaus kysymykseen on se, että kehottaisitte muita eh, jäsenvaltioita hankkimaan ylijäämää. I would, I would uh, Ei, sanoisin, että pitkällä aikavälillä kaikkien talouksien, kaikkien maiden, tietysti tässä pitää ottaa huomioon dem- demografinen tilanne, jos on heikko väestön kasvu, silloin on aivan legitiimiä, että on vaihto taaseen ylijäämää jossain määrin maa, jossa toisin vastoin on varsin dynaaminen demografia, on eri tilanteessa. Tämä pitää ottaa huomioon. Mutta jos kaikki olisivat samanlaiset, niin kaikkien maiden pitäisi tavallaan vaihdella pyöriä siinä keski-inflaation tasolla euroalueella. Ja tässä pitäisi tietysti ottaa huomioon demografinen tilanne ja näin katsotaan, onko kyse suuresta ylijäämästä vai ollaanko vajetilanteessa. Mutta haluaisin kuitenkin koko euroalue olisi balanssissa. Se on mielestäni sopiva asema suuressa kehittyneessä kansantaloudessa. Without timekeep. Täällä on nyt aikamoinen inflaatio käynnissä aikataulun suhteen. Seuraava. Um, I remember very clearly. Herra Trichet, muistan viisi vuotta sitten te puolustitte vakaus- ja kasvusopimusta, kun joku silloin ehdotti, että sitä olisi hieman eh, pehmennetty. Mutta en muista, että pankki olisi protestoinut, eh, kun ministerit päättivät hyväksyä komission ehdotuksen siitä, että ei tarkastettaisi näitä eh, julkista, julkista rahoitusta. Mitä tulee valvontaan jos te katsotte IMFää, heidän alueensa on, on laajempi. Meillä on Euroopan keskuspankki, joka puhuu itsenäisille keskuspankeille, ministerit puhuvat ministereille. Mutta miksi ei avata keskusteluita myös muiden kanssa, riippumattomien ekonomistien ja muiden kanssa, koska sitä kautta saataisiin enemmän informaatiota ja dataa. Lopuksi, oletteko te tyytyväinen niihin toimenpiteisiin, mitä on tehty liittyen liiallisiin alijäämä, alijäämiin? Voin kertoa teille, että olimme pöyristyneet, kun päätettiin, että ei toteuteta tätä tilintarkastusta ja valvontaa luvuista, paikan päällä luvuista ja tosiasioista. Ja oletan, että teemme tänään tästä oikean päätöksen, koska tämä on nyt täysin vastuutonta. Ja täysi avoimuus tällä alalla. Ja tämän pelien pelaamisen lopettaminen on todella tärkeää. Se on selvää. Me olemme avoimia kaikenlaisille vuoropuhelle. Me käymme jatkuvaa vuoropuhelua ekonomistien kanssa, Olemme osallistuneet erittäin aktiivisesti erilaisiin tilaisuuksiin, keskusteluihin, järjestämme niitä myös omassa päämajassamme, joten olemme täysin avoimia. Osallistumme luonnollisesti myös makrotaloudelliseen vuoropuheluun ammattijärjestöjen kanssa. Ja siitä näkökulmasta on se on luonnollisesti meidän velvollisuutemme. Me olemme riippumaton, mutta me olemme myös vastuullisia ihmisten suuntaan ja olemme vastuussa ylipäätään suurelle yleisölle. En näe mitään tilannetta, jossa me emme selittäisi, mitä me teemme, tai vastaa, vastaisi näihin eri kysymyksiin, mitä meille esitetään. Enköhän siinä nyt vastannut jo the excessive deficit procedure. Are you happy with it? I mean, we, we see. Me näemme nyt, mikä tilanne tänä päivänä on, ja me näemme, missä määrin meidän täytyy vahvistaa vakaus- ja kasvupakettiin äh, toimeenpanomenettelyitä. Me olemme hankalassa tilanteessa, enkä nyt haluaisi olla liian negatiivinen euroalueen suhteen, koska Euroopassa on tietty suuntaus. Eurooppahan on tällainen monimutkainen toimielinten vyyhti, neuvosto, komissio, parlamentti, joten meillä on ehkäpä tietynlainen suuntaus, jossa me ehkäpä keskitymme liikaa asioihin, jotka eivät toimi hyvin. Ja joiden pitäisi toimia paremmin ja ne voisivat toimia paremmin. Mutta kuitenkin minusta euroalue voitaisiin pitää tällaisena konsolidoituna taloutena. Äh, kuten minä sanoin, me olemme äh, tasapainossa ja emmekä äh, ole mukana epätasapainottamassa maailmaa. Me konsolidoimme tämä alijäämä on noin 7 prosenttia BKTstä euroalueella. Ikävä kyllä jotkut ovat ylitse tämän 7 prosentin, muut ovat alle, mutta keskiarvo on 7 prosenttia. Mikä on sitten USA-taso? Se on noin 10,5 prosenttia, eli 3,5 prosenttia. Missä Japani? 3,5 prosenttia on USA enemmän kuin euroalue Japani kuin 10,5 eli 3,5 prosenttia enemmän kuin euroalueella. Eli nämä kaksi suutta taloutta G7 ovat näin paljon korkeammalla. Ja jos katsoisin muita G7-maita, niin näkisin, että ne ovat ylempänä omaa tasoamme. Tämä vain mainitakseni, että ehkäpä huonostikin toimeenpantu ja tietyissä maissa erittäin huonosti toimeenpantu kuitenkin se, että meillä on tiettyä kuria, sillä on ehkä paljon tietty rooli siinä, että emme ole yhtä korkealla kuin USA ja Japani, mitä tulee tähän vajeeseen. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Suurkiitokset siitä, että usein osella kielellä jo käytitte samaa ilmaisua, että meillä on yhteinen kohtalu, koska ei ole syytä unohtaa siitä, mihin sitoudumme, kun lähdimme yhteiseen valuuttaan. Mutta haluaisin kuitenkin esittää vähän filosofisemman kysymyksen. Meillä on siis yhteinen kohtalo. Riittäisikö se, että meillä olisi jonkun verran sääntöjä ja, ja yhteistä halukkuutta puhalta yhteen hiileen, jota asiat toi, toimisivat. Ja niin kuin tiedätte, historia on osoittanut, että, että tällaiset yhteiset että tällainen vertaispainostus painostus on ennenkin toiminut ja, ja siksi toivoisin, että euro ei tulevaisuudessa joutuisi vaakalaudalle eikä millään tavoin raitautuisi. Niin, kyllä tämän sana varmaan tulee tämä Pierre tai Pierre ihan vanhasta vanhasta Ranskasta tai tällaista normanni englannista. Olen samaa mieltä teidän kanssanne tietenkin siitä seikasta, että se, mitä nyt yritän välittää EKPn nimissä täällä, on se, että me jaamme paljon enemmän tällaista yhteistä kohtaloa tai tulevaisuutta kuin ehkä osattiin ymmärtääkään, eikä se nyt ole niin hämmästyttävää, että kriisi, joka on vakavin pahin kriisi, jonka olemme läpikäyneet toisen maailmansodan jälkeen, joka olisi voinut olla pahin kriisi suoraan sanottuna ensimmäisenkin maailmansodan jälkeen, niin kuin täälläkin on sanottu, ellei olisi ollut näin rohkeaa toimintaa EKPssä ja hallituksissa, niin ehkä ei olekaan niin hämmästyttävää tämän takia, että kriisi tavallaan paljastaa erilaisia asioita ja tavallaan sitten palataan perusperiaatteisiin. On totta, muistan, että monien kollegojen kanssa olemme kuunnelleet, mitä euron perustajat sanoivat. Puhuttiin tästä yhteisestä kohtalosta. Se oli varmasti vahva ajatus, voidaan sanoa, että 27 jäsenvaltiota myös jakavat yhteisen kohtalon, ovat, ovat halunneet perustaa tämän unionin. Haluttiin saada jakaa rauhaa ja hyvinvointia koko alueella, koko Euroopan mantereella. Ja Tämä mennessä on ollut todellakin huima, huimaa. Me, jotka olemme eläneet koko tämän yhteisen historiamme, pystymme tämän näkemään, joten sanoisin, että itse asiassa kun ajatellaan asiaa filosofisesti, koska kerran pyysitte hiukan tällaista tasoa, niin pitäisi täysin ymmärtää se, mitä nyt olemme kokemassa. On totta, että se yksinkertainen seikka, että maa, joka edustaa vain 2,5 prosenttia euroalueen BKTstä, siis varsin pientä osuutta euroalueesta, niin se kuitenkin vaikuttaa näkyvällä, havaittavalla tavalla. Kaikki kansalaiset tämän huomaavat euroalueella, niin se tavallaan juuri saa meidät ymmärtämään, että me todellakin jaamme yhteisen kohtalon ja näin ollen puhun tässä hallituksesta, me, meidän, me joudumme käyttämään yhteistä vastuutamme, kollektiivista vastuuta, se on aivan olennaista. Meidän viestimme on se, että jokainen kantaa vastuunsa täydellisesti kaikkina ajanjaksoina ja luonnollisesti Tämä tarkoittaa toisaalta sitä, että jokainen valtio myös ystävällisesti tavallaan harjoittaa painostusta muiden hallitusten suuntaan, jotka virtuaalisesti saattaisivat olla uhkana tai aiheuttaa ongelmia koko alueelle, ja näin voidaan suojella kaikkia kansalaisiamme. Niin kuin, niin kuin mielestäni perussopimuksissa on säädetty ja niin kuin perustajajäsenet halusivat, ja me olemme sitä mieltä, että näin meidänkin kannattaa tehdä me itse olemme erityisessä tilanteessa, ei siitä edes keskustella. Me olemme täysin äh, federalistinen toimija. Meillä on vain yksi valuutta ja me puolustamme vain yhden rahan, rahayksikön uskottavuutta. Kaikki päätöksemme tehdään ja ajattelemme aina 330 miljoonaa eurooppalaista, jota edustamme euroalueella. Thank you. The interaction... Kiitos. Raha- ja verotuspolitiikan yhteys tulee olemaan erittäin tärkeätä ajatellen elpymistä ja sen vuoksi esimerkiksi EKPn ja muiden keskuspankkien rooli on kriittinen. Te sanoitte, että te haluaisitte jatkaa sitä, että inflaatio olisi alle 2 prosenttia jatkossakin niin mitä vaikutuksia sitten jäsenvaltioiden epäonnistumisella lainaamisen vähentämisellä tulee olemaan tähän politiikkaan, koska tämä tulee johtamaan esimerkiksi korkojen nousuun. Joten minkä toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä, jotta oltaisiin uskottavia? Ja uskotteko te, että EKPllä pitäisi olla rooli, kun koordinoidaan euroalueen velkajärjestelmiä, esimerkiksi vaikkapa ajatellen velkasuunnittelua. Very much indeed, madam. Kiitos. Mitä tulee päätöksiin, joita on jo tehty, kuten te tiedätte, meillä on ECOFINin päätökset, jotka on tehty komission raportin perusteella – liittyen hallitusten, kansallisten hallitusten keskipitkän aikavälin ohjelmiin. Kuten jo sanoin alkupuheenvuorossani, me pyrimme täyteen ohjelman täyteenpanoon, ohjelma, josta on jo sovittu. Sitä päätettiin uuden sopimuksen mukaisesti, perustamissopimuksen mukaiseksi. Nimittäin että tämä kyseinen maa, sillä ei ole oikeutta äänestää, kun nämä vertaismaat ovat tehneet päätöksen. No, tämä on mielestäni ihan, ihan, ihan riittävää. Emme me halua ylikuormittaa rahapolitiikkaa, vaan haluamme vahvistaa ja palauttaa luottamusta, koska minusta tämä luottamus on kaikkein tärkeintä tällä hetkellä on välttämätöntä, että me kykenemme vakuuttamaan ihmiset, kotitaloudet, yritykset ja kaikki taloudelliset toimijat siitä, että he voivat luottaa heidän omien yritystensä tai kotitalouksiensa tulevaisuuteen ja että sitä ei ylikuormiteta liiallisella verotuspäätöksillä. Tämä on erityisen tärkeää niissä maissa, joissa ongelma on tällä hetkellä ajankohtainen, mutta tämä koskee kaikkia, ei ainoastaan euroaluetta, vaan koko Eurooppaa. Eikä ainoastaan Eurooppaa, vaan koko teollistunutta maailmaa. Varoisin sitä, että EKP sekaantuu liikaa valtiovarainministerien asioiden koordinointiin ja siihen, että maat itse määrittelevät omia velkataakkojaan. Joissain tapauksissa maat sen vuoksi, että lyhyen aikavälin korot heitä houkuttelivat, lisäsivät liiallisesti velkamääräänsä ja se ei ole hyvä, koska se voi johtaa haavoittuvampaan tai epävakaampaan asemaan. On tärkeää, että ylläpitää tasapainoa liittyen velkoihin ja niiden määriin. Minusta EKPn ei tule tai minkään keskuspankin ei tule sekaantua liikaa siihen, miten näissä toimitaan. Oh, no sorry, I've made a mistake. Um, it... Anteeksi. Ensin Pascal. Uh, Mr. ei vielä teidän vuoro. Ensin Pascal ja sitten te. Tämä oli minun, tämä oli minun virheeni. Bonjour, monsieur Trichet. Puheenjohtaja herra Netrise. haluaisin herra Usmanin eh, kysymykseen vielä eh, palata eh, vaihtotasen kysymykseen. Mielestäni tämä on kiinnostavaa, koska <clears throat> yksi niistä opeista, joita me kriisistä saimme, jos nimittäin tarkastelemme euroalueen vaihtotaseen yli ja alijäämiä, ylilyöntejä on tapahtunut molemmilla sektoreilla. Kreikassa kyse on jopa 14 prosentin alijäämistä ja myöskin Saksassa 7 prosentin alijäämä on totta, joten jos maiden kilpailukyky ja asetelmat ovat näin toisistaan poikkeavia, on vaikea harjoittaa johdonmukaista politiikkaa. Puhuttiin siitä, että meillä on yhteinen kohtalo. Kuitenkin taas kreikkalaiset saavat etunsa, etunsa eurosta, kun taas saksalaiset eivät vastaavaa etua saa, vaikka jos tilannetta verrataan Saksan marka-aikaisen tilanteeseen. Eli minkälaisia toimia voidaan harjoittaa vaihtotase kysymyksessä, jotta saataisiin aikaiseksi tasapainoinen tilanne. Tilanteenhan on oltava tasapainossa. me voi hyväksyä sitä, että, että tase, tasot vaihtelevat näin paljon. Le sans remettre en cause l'existence même de... Ilman, että euroa olemassaoloa asetetaan vaakalaudalle ja ehkä vielä palatakseni lauseeseen – jota en siis sinänsä allekirjoita, koska joka tapauksessa meillä on olemassa euroalueen piirissä taloudellisia korjausmekanismeja nimenomaan kilpailukyvyn saralla. Ne voivat olla kylläkin liian hitaita ja liian monimutkaisia, joten silloin ennaltaehkäisevää toimintaa tarvitaan, niin kuin sanoitte vuoropuhelu euroryhmän ja hallitustedustajien kanssa, jota harjoitamme joka kuukausi on ollut hedelmästä ja vuodesta 2005 alkaen olen todennut, että yksi keskeisimmistä alueista, jossa keskinäistä valvontaa on harjoitettava, on nimenomaan suhteellisen kilpailukyvyn sarka. Ja erityisesti tuotantokustannusten taso eri kansantalouksissa on tärkeää. Nyt jos tarkastelemme kymmenen vuoden euron historiaa ja mietimme, mitä voimme oppia tulevaisuutta silmällä pitää, niin painottaisin sitä, että finanssipolitiikka ja, ja valvonnan lisäksi on myöskin tarkasteltava suhteellista kilpailukykyä ja sitä, minkälaisia vaikutuksia tällä voi olla sekä ylijäämi ja, ja alijäämi vaihtotaseessa. Mutta mitä vielä tulee vaihtotase ylijäämiin, niin kyse on usein maista, jotka ovat sinänsä keskiarvoisia. Niissä nimenomaan tällaista ylijäämää syntyy, eikä tämä liity millä, millään tavoin välttämättä väestökysymyksiin. Tällä hetkellä esimerkiksi Saksassa eläkejärjestelmä jo toimii hyvin muutenkin. Mutta niin kuin sanottu, tämä koskee useita euroaluemaita. Ja sitten palatakseni vielä toiseen kysymykseen, eli siihen, minkälaista suhteellista kilpailukykyä voidaan harjoittaa. Tässäkin harjoittaisin pitkän tähtäimen ja, ja vakaan tilanteen politiikkaa, jossa inflaatiotaso on 20 prosenttia. Nyt oli kyse 12 vuoden aikajaksosta, ja jos ajattelen nyt liiovertailua, niin mielestäni tämä 2 prosentin luku, siis koko maailmaa ajatellen on sopiva. Eli ajatellaan asiaa vaikkapa Yhdysvaltain tai, tai minkä muun maan kannalta, niin suurin piirtein 2 prosenttia lienee oikea luku. Me takamme siis tämän. Kansallinen inflaatiotaso luonnollisesti liikkuu parin prosentin paikkeilla. Ja jos inflaatiotaso laskee, äh, no, nousee, niin selvää on, että kilpailukyky laskee. Ja tämä koskee kaikkia maita. Ja ne maat, joissa kilpailukyky on äh, heikkoa, edellytän kyseisiltä mailta joko hintavakautta tai, tai muita toimia, niin kuin Saksa teki. Saksa tuli euron mukaan tilanteessa, jossa sen kilpailukyky ei ollut korkealla tasolla. Pitkään kansallinen inflaatio oli hieman eurotaso inflaatio, inflaatio alapuolella – ei tämä ole mitenkään epätavanomainen tilanne. Se on ihan normaali tilanne euroalueen piirissä. Ja niin kuin sanottu, älkää tulkitko tämä hetkeistä äh, Saksan ylijäämätilannetta suhteellisen kilpailukyvyn synnyttävänä. Siihen liittyy muun muassa väestöllisiä kysymyksiä. We're going to have to ask for less exciting. Nyt äh, vähemmän innostavia kysymyksiä. Herra Shantis, teidän vuoronne. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin myönsitte ja niin kuin kaikki ovat täällä todenneet, jatkuvasti äh, saa kuulla erinäisiä ristiriitaisia lausumia – nyt haluaisin kuitenkin vielä muistuttaa kaikkia siitä, että kun kriisejä syntyy, niin kriisit on myöskin itse yksi voitettava. Täällä on kuitenkin puhuttu erilaisista tukitoimista, mekanismeista ja muista järjestelyistä, jotka eivät ole löydettävissä perustamissopimuksista. Minkälainen institutionaalinen puite ja viitekehys näille ylimääräisille tukitoimille voidaan löytää? Kreikka on nyt käynnistänyt ohjelman, joka perustuu kreikkalaisten pankkien lainoihin. Kyse on miljoonista euroista. Mitä mieltä olette tilanteesta? Onko pankkien likviditeettiä vahvistettava ja Kreikan hallituksen toimista, kun kerran alijäämää yritetään jollakin tavoin kuroa kokoon. Onko siis tämä sopiva lähestymistapa vai mitä mieltä asiasta olette? I said already uh, what uh, Some, ah. uh, for... No jo, miten ymmärsin nämä ehdot euroalueen hallituksessa, jotta ne ilmaisisivat, mitä kutsuisin tällaiseksi lainaksi, johon ei liity mitään myönnytyksiä. Jälleen, jos vahva ehdollisuus lisättäisiin tähän, määrättäisiin, jos tämä olisi puhtaasti ei myönnytyksiin perustuva väline, jos se vastaisi välitöntä vakavaa uhkaa, joka koskee kyseistä maata, ja jos se vaikuttaisi euroalueeseen kokonaisuutena niin kuin Eurooppa-neuvosto itse on sanonut. Tehän muistatte, Eurooppa-neuvosto totesi, että jäsenvaltiot ryhtyvät koordinoitun välittömään toimintaan, jos on tarpeen, jotta voidaan pe- pelastaa rahoituksen vakaus euroalueella kokonaisuutena, joten minulla ei ole tähän mitään lisättävää. Minä jo sanoin toivottavasti tarpeeksi selvästi. Mitä tulee tähän kysymykseen tuesta, josta eri, eri hallitukset ovat päättäneet omalla rahoituksalan vaikutusalan. Siis valtavastihan tukea on annettu TTT EKP, e vaiht- käsitteli rahoitustukea pankkien kautta. Koko rahoitusalalle päädyttiin 25 prosenttiin, 25 prosenttiin euroalueen ja USAn BKTstä molemmin puolin Atlanttia – ollaan samalla linjalla. Siis tietysti tämä tuki, kun ajatellaan veronmaksajan riskiä, josta hallitukset ovat päättäneet, ja joka tietysti tulee sen lisäksi, mistä, mitä EKP on tehnyt, ei ollenkaan tarkoita sitä, että välttämättä näitä varoja käytettäisiin, eikä tarkoita ollenkaan sitä, että kyseessä tapahtuisi menetyksiä. Mutta kuitenkin oli välttämätöntä ottaa käyttöön tämän tyyppinen veronmaksajien liittyvä riski. Ja tietysti tämän maan tapauksen, jonka otitte esille, kyseessä on myös se tuki, jota on annettu meidän mantereeltamme, samoin USAsta ja muista kehittyneistä teollisuusmaista. Savella. Sitten Niki Savella. Kirje Proedre. Kiitos puheenjohtaja. Eurooppalaiset pankit ja kreikkalaiset pankit etenkin ovat EKPn alaisuudessa toimivia pankkeja. Ja tämänhetkisessä tilanteessa Kreikan pankkijärjestelmä on osoittautunut aika vahvaksi näyttäisi siltä, että ne pystyvät toimimaan hyvin. Ja kuitenkin jos ajattelemme asiaa nyt ennaltaehkäisevästi, ja halutaan korostaa sana ennaltaehkäisevä, niin useampikin asia on vielä vastausta vailla. Ehkä Kreikan pankeille voi syntyä likviditeettiongelma. Ja jos ajatella asiaa siltä kannalta, että Kreikan pankit toimivat Euroopan keskuspankin alaisuudessa ja likviditeettikysymys ongelma syntyisi, niin tarkoittaisiko se sitä, että EKP olisi valmis tukemaan kreikkalaisia pankkeja? We will of course apply. Luonnollisesti noudatamme kaikkia sääntöjä, kuten teimme Irlannin kanssa, kaikkien maiden kanssa, jotka ovat euroalueen jäseniä. Luonnollisesti se on ihan itsestään selvää. Uh, Mrs. Jury. Annika. Thank you very much, uh, Madam Chair. Tisztelt Kiitoksia puheenjohtaja. Mindig nagyon örülök, hogy személyes puheenjohtaja. EKP pääjohtaja on aina ilo puhua teidän kanssanne. Niin kuin saatatte tietää, estyslistallamme on keskustelu valvojajärjestelmästä ja haluaisinkin kysyä riskinhallinnasta, systeemisestä järjestelmäriskistä järjestelmäriskikomiteasta. Tämä komitea perustuu ekp ja olen samaa mieltä tästä. Mutta yrittäkää vakuuttaa minut, hyvä herra, siitä, minkälaisia välineitä tällä komitealla on käytössään, jotta systeemiriskikomitea pystyy saamaan aikaan parempaa tulosta ja pystyy varoittamaan meitä ajoissa vaaroista, joita on näkyvillä. Minkälainen, kuinka vahva elin tästä on tulossa teidän mielestänne? Toinen kysymys riskikomiteasta koskee näitä tarkistuksia, joita olemme tehneet alkuperäiseen komission ehdotukseen siinä sanotaan, että viisi ihmistä delegoitaisiin yleisneuvoston johtokomiteoihin, eikä tässä sanota yhtään mitään suhteista. Ja puolalaiset ja unkalaisten tarkistukset koskien juuri tätä säädöstä vaativat sitä, että jäsentä delegoidaan euroalueelta ja sen ulkopuolelta. Olisit mukana mielestäni tämä on tärkeä tarkistus, koska kriisihän vaikuttaa meihin kaikkiin, ei vain euroalueen jäseniin, joten uskon, että asiantuntijat euroalueen ulkoisista maista pitäisi tulla mukaan. Heillä, heillä pitäisi olla edustavuus. Haluaisin teiltä mielipiteen. Uh, Kiitoksia. Ensinnä sanoisin, että järjestelmän riski komitea hyötyy siitä, että otetaan käyttöön toisaalta EKP ja 27 kansallista keskuspankkia, jotka ovat osa riskikomiteaa hallintustensa tasolla, mutta myös ne voivat avustaa teknisesti. Me itse olemme etsimässä 27 jäsenvaltiosta lisää hyviä henkilöitä tähän komiteaan ja uskon, että kun lisätään tämänhetkisiin virka viranomaisiin mukaan mikrovalvonta, jos otettaisiin huomioon keskuspankin pääjohtajat, suur, hehän pitkälti ovat vaku, va, vastuussa makrotalouden valvonnasta. Olemme jo ehdottaneet, La Rosier on ehdottanut tällaista ja, se on, ja komissio on myös ehdottanut näitä kysymyksiä. Nyt parlamentti käsittelee näitä kysymyksiä yhteydessä kaikkiin osapuoliin. Toivon kovasti, että löydämme oikean tavan, jotta saadaan aikaan mahdollisimman hyvin toimiva järjestelmäriskikomitea. Ainakin me tarvitsemme sellaisen elimen, joka pystyy pohtimaan näitä järjestelmäriskejä. Mehän näimme, millainen tilanne tässä syntyi aiemmin johtuen juuri tästä mitä tulee näihin tarkistuksiin, joista puhuitte, sanoisin, että juridinen ongelma mielestäni, joka liittyy tähän tarkistukseen, mutta nyt en tietysti halua puuttua teidän keskusteluihin ja tästä puhuu. Mutta minusta näyttää kuitenkin siltä, että koska euroalue lisää omaa ulottuvuuttaan ajan mukana. Me alussa meitä oli 11 jäsenä, nyt on 16. Jos sanotaan, että kolme euroalueesta tai niin edelleen, niin ehkä missaamme koko naan tämän pointin, jos euroalue on paljon suurempi. Nythän vain kaksi maata omaa tällaisen erityisluvan olla euron ulkopuolella. Tämä tulee varmasti kasvamaan ja että viisi edustaisi koko 27 rakennetta, mistä näyttää kyllä siltä, että juuri tällaista tarvitaan. On, tämähän on aivan selvä. Sen pitää edustaa 27 muodostamaa rakennetta. Jos tämä on pääkommentti, niin mistä tämä on itsestäänselvyys. Ongelma on siinä, että ei ole niin ilmiselvää, että tämä pitää kirjata perussopimukseen tai juridisiin teksteihin, koska se ei välttämättä sopisi yhteen tulevaisuuden vallankumouksen kanssa, mutta selvä asia tietysti, niin kuin tekin sanoitte. Ja herra president, äh, ich habe folgende Fragen an Sie. Puheenjohtaja, minulla on seuraava kysymys. Meillä oli viime viikolla äh, Kreikan ministeri valiokunnassa. Hän sanoi, että yhtäältä Kreikan täytyy noudattaa noudattaa sääntöjä, muuten se ei saa rahaa. Ja nyt on keskustellut sitten valuuttarahastossa siitä, että millä tavalla sieltä saa pitkällä aikavälillä rahaa. Millä tavalla te suhtaudutte tähän mahdollisuuteen? Toinen kysymykseni, minkä ministeri, pääministeri sanoi hyvin selkeästi, että Kreikka ei halua rahaa, eikä tarvitse rahaa, vaan se tarvitsee kahta toimenpidettä. Ensinnäkin äh, turvaa globaalilta äh, spekuloinnilta ja äh, myös liian korkeilta koroilta. Mitä Euroopan unioni ja keskuspankki voivat tehdä? Ja sitten vielä kolmas kysymys. Te puhuitte talousalueesta. Minusta vakaus- ja kasvusopimus ei riitä. Mitä tarvitaan jotta saadaan aikaan talousunioni. Mitä mieltä te olette komission ja sen Reenin eh, ehdotuksista nimenomaan liittyen budjettipolitiikkaan? First of all, we, we are... Ensinnäkin eh, me puhumme ongelmasta, joka on välitön Kreikan elvytysohjelma, ohjelman toimeenpano, uskottavuus, joka Kreikan on saatava takaisin. Tämä on hyvin tärkeä asia. Luonnollisesti tämä tulee olemaan pitkän aikavälin ratkaisu, jos ajatellaan tätä Euroopan rahast, monet, rahaunionia ja Euroopan keskuspankkia. EMFssä on puhuttu siitä, että järjestettäisiin jonkinnäköinen ää, poikkeuksellinen mahdollisuus, jossa on hyvin, liitetään hyvin paljon ehtoja, jonka kautta sitten voitaisiin tukea jollakin tavalla. Tämä lienee tässä Euroopan rahaston takana. Kaikki nämä ehdot, jotka mainitsin tästä tuesta, jonka ei liitetä mitään myönnytyksiä. Siihen liittyy hyvin vahvat ehdot tulevaisuudelle, mutta katsotaan. Tämä on ehdotus, jonka hallitus on tehnyt ja sitä täytyy nyt minun mielestäni tutkia tarkan ehdotuksen pohjalta. Ainoa asia, jonka suhteen olen negatiivinen, kuten varmaankin jo kuulitte, on tämä ajatus se mahdollisesta jonkun maan erottamisesta. Se ei, se, se rikkoo euroalueen luonnetta. Mitä tulee tähän toiseen kysymykseen, sitä, että Kreikkaa suojeltaisiin spekuloinnilta, en halua lähteä sekaantumaan tähän sen enempää kuin mitä jo olen kommentoinut sanoin, että tässä on se yleinen asia, että täytyy varmistaa se, että rahoitusmarkkinat toimivat oikealla tavalla. Joissain tapauksissa meidän täytyy tarkastella asioita, joitain tiettyjä asioita tarkemmin, ja onhan selvää, että jos meillä on hyvin vahva kanta ja selvä kanta, ehkä me näemme, että tämä hieman lientyy tilanne. Olen aina puhunut tällaisesta verbaalisesta kurista. Ja verbaali kuri koskee myös Kreikkaa. Ja sitten vielä viimeiseen kysymykseen. On selvää, että se mitä tarvittiin oli hallitusten oma osallistuminen täysin. Meillä on välineet. Ei, ei minusta Euroopan ei nyt pidä lähteä muuttamaan toimielimiä ja lähteä luomaan uutta lainsäädäntöä. Ei vaan nyt täytyy hallitusten päättävästi toimia. Ja niiden täytyy kantaa vastuuta. Ja nykyinen kokemus on varmaan hyvä tältä kannalta, koska se vaatii meitä kaikkia kantamaan vastuutamme maksimaalisella tasolla. Kiitos puheenjohtaja. Nyt kolme kommenttia liittyen sisäiseen epätasapainoon valvontaa ja Kreikan tapaukseen ja maailmanlaajuiseen tilanteeseen, joka on epätasapainoinen. Jo 2003 vuonna huomattiin että Kiinan valuutan vaikutukset ovat valtaiset ja tällä hetkellä vaikutus on jopa kymmenkertainen suhteessa vuoden 2003 tilanteeseen. Mitä teemme, jos äh, Kiinan valuutta sidotaankin dollariin? Sitten on käynyt ilmi, että 14 vakaussuunnitelmaa eivät ole toimineet, ne ovat olleet pikemminkin byrokraattisia luonteeltaan. Mitään lisäkriteereitä esimerkiksi kilpailukyky ja, ja vaihtotase, alijäämäkysymykset, näitä kriteereitä ei edelleenkään ole otettu mukaan kriteereihin. Kuitenkin todettiin, että että samoja kriteereitä sovellettaisiin kaikkiin maihin, eikä pelkästään euron maihin. Nyt näyttäisi siltä, että kriteereitä ei lopulta edes ylipäätään aiota soveltaa. Entä sanktiot ja, ja se, että kriteereitä ei täytetä, minkälainen yhteys näiden välillä on. Sitten vielä viimeiseksi palaisin Kreikan tilanteeseen. Kansallinen valvonta ei ole toiminut ja, ja tila, luvut, joita Kreikka on antanut, eivät ole todenperäisiä. Olisiko ollut mahdollisesti parempaa, et, parempi, että valvonta olisi ollut esimerkiksi EKPn toimesta harjoitettavaa tai ylipäätään Euroopan laajuista eikä Kreikan omaa valvontaa. Thank you very much. I think that you absolutely on the global imbalances. They are largely... Eli he ovat vastuussa tästä dramaattisesta kriisistä globaalilla tasolla – Ja mikäli ei ole mitään tehokkuutta d 20 tasolla kussakin taloudessa, erityisesti globaalilla tasolla, Sitä kautta me saisimme ehkä parhaat lääkkeet tai opit seuraavaa kriisiä varten. Ei ainoastaan siis finanssimarkkinoilta, vaan myös makropolitiikasta, jota on harjoitettu maissa, jotka ovat olleet vastuussa näistä suurista epätasapainoista, joko ali- tai ylijäämineen. Tämä on se kanta, joka meillä on, mitä Euroopassa on Kiinan suuntaan. Viimeisimmässä G7-kokouksessa toistimme sen, mitä sanoimme Istanbulissa. Viesti on, että että Kiinan valuutan vakaus on Kiinan äh, ja koko globaalin talouden äh, eduissa. Ja vetoisin myös siihen, että toimeenpannaan vakaus- ja kasvusopimusta. Siitä on päätetty, sitä on tarkistettu. Se on ankkuroitu perustamissopimukseen. Me tiedämme, mitä tapahtuu, kun toimitaan löysällä tavalla, joten en, en välttämättä ollenkaan lähtisi sitä muuttamaan. Joten se, mitä nyt tapahtuu, on minusta tällainen herätys meille kaikille. Mitä tulee sanktioihin, niin on totta, että on ollut paljon vastustusta menneisyydessä. On totta, että me vastustimme itse tätä vahvempaa kantaa. Me sanoimme, että ei ollut ollenkaan soveliasta muistan, että tässä käytiin varsinainen kädenvääntö komission ja neuvoston kesken. Ja he veivät asian tuomioistuimeen. Minä sanoisin, että enemmän kuin koskaan tämä ajatus siitä, että sopimusta on toimeenpantava jopa sanktioiden uhalla, on mielestäni hyvä ajatus. Ilman, että kuitenkaan odotetaan, että joudutaan sellaiseen tilanteeseen, että se on niin vaikea, että on lähes mahdotonta tehdä mitään mutta tämä on asia, jota täytyy tarkastella keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Meidän ei tule olla liian äh, lyhytnäköisiä. Sitten olen ihan samaa mieltä viimeisestä asiastanne. Me tarvitsemme Eurostattia ja sitä, että sillä on mahdollisuus äh, äh, mennä, äh, lyödä, mennä paikan päälle ja saada kaikki tämä informaatio ja varmistaa se, että kaikki informaatio on saatavilla. Äh, me emme voi hyväksyä sitä tulevaisuudessa, että meillä on tällaisia temppuiluja tai väärennettyjä lukuja, todellisuuden vääristy, vääristämistä. Se on aina dramaattista ja erityisesti se tuhoaa luotettavuutta ja uskottavuutta, joten tämä on hyvin vahva asia ja olen vakuuttunut, että kaikki hallitukset ovat tästä tietoisia. Totta on, että aiemmin oltiin hieman Äh, äh, äh, ehkä mietittiin kauan. Thank you very much, Mrs. Chairman. No, Mr. President. Kiitoksia. Pääjohtaja on kaksi asiaa, pitää vielä mielestäni selventää. Ensimmäinen, uskotteko te, että me tarvitsemme tiukasti eurooppalaista tukimekanismia maan kohdalla, joka on äärimmäisissä taloudellisissa vaikeuksissa, niin kuin Kreikka tällä hetkellä toiseksi missä olosuhteissa uskotte, että tällaista mekanismia pitäisi alkaa käyttää? Ja uskotteko te, että 6,25 eh, prosenttia korko prosentti, josta olemme kärsineet maaliskuusta lähtien, on tällainen epätavallinen tilanne, ajatellen koko euroaluetta niin, että se oikeuttaisi sen, että otetaan käyttöön tällainen mekanismi? Kiitos. Thank you very much indeed. I don't want to go back to what I... En halunnut palata siihen, mitä jo sanoin. Minä mainitsin nämä ehdot. Mielestäni kaikki välttämättömät ehdot tällaiselle ei-myönnytyksiin perustuviin lainoihin, mikä nyt ymmärrän oikein, mitä ajatte takaa, tai mitä neuvosto ajaa takaa. Siis lainoja, jotka eivät perustu mihinkään myöntyksiin, näitä voidaan ajatella. Enkä nyt halua palata tähän vahvaan ehdollisuuden, josta puhuin, siihen, että tähän ei liity ehdottomasti mitään myöntyksiä eikä mitään tuenomaisuutta. Ja vielä se seikka, että sen pitää olla vakava, välitön uhka tässä maassa. Ja neuvoston, neuvoston pitää pitää sitä uhkana myös koko, uhkana koko euroalueelle. Mielestäni tilanne ei ole nyt tällainen kysymys on vakavasta välittömästä uhasta sekä tälle maalle että koko euroalueelta ajatellen. Mr. Kytäs. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule președinte Trichet, vorbim în contextul... Kiitos, arvoisa johtaja, me puhumme EUn vastuusta, solidaarisuudesta ja siitä, että täytyy valvoa. Nämä ovat mielestäni kuitenkin tällaisia aika pehmeitä toimenpiteitä ja haluaisinkin kysyä teiltä, voisimmeko tehdä mitään sitten kovemmalla tasolla? Haluaisin tietää teidän mielipiteenne veropolitiikasta ja sen valvonnasta tulevaisuudessa ottaen huomioon kaikki tekijät, keskuspankit, valtiovarainministerit ja Euroopan keskuspankki. Miten te näette tämän tulevaisuuden arkkitehtuurin? I think all institutions have to be up to their... Kaikkien toimielinten ja elinten tulee toimia omien velvoitteidensa mukaan. EKPn pitää olla uskottava hintavakaudessa keskipitkällä aikavälillä. Sen täytyy myös kyetä vastaamaan vakaisiin odotuksiin, hintavakauteen ynnä muuhun. Ja myös vastata eurooppalaisten vahvaan uskoon kestävästä taloudesta, työpaikkojen luomisesta ja taloudellisesta vakaudesta. Hallitusten vastuu on heidän kansallinen tasonsa ja luoda kansalliselle tasolle soveliasta verotuspolitiikkaa eikä ylikuormittaa lapsia ja lapsenlapsia ja että hallitusta ei pidetä epäuskottavana oman kansan joukossa niin, että kasvu estyisi ja työpaikkojen luominen estyisi. ja luonnollisesti euroalueella ja unionissa kokonaisuudessaan. Sen lisäksi on tämä valvonta hallitusten valvonta, koska äh, sillä tavalla eurooppalaiset haluavat, että valvontaa tehdään perustamissopimuksen ja kasvu- ja vakaussopimuksen mukaan. Joten siis kyllä tämä kovempi tasokin on olemassa. Toki me olemme hankalassa tilanteessa, koska jälleen kerran meidän on täytynyt kohdata pahin kriisi toisen maailmansodan jälkeen, jopa ehkä kaikkein pahin kriisi eh, eh, ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Eikä se helpota minkään toimielimen tehtävää, ei kansallisten parlamenttien, ei eh, Euroopan parlamentin tai neuvoston tehtävää. Joten en todellakaan aliarvio tämän tehtävän vaikeutta, mutta sanoisin kuitenkin, että tehkäämme eh, paras mahdollinen eh, nykyisestä tilanteesta. En minä tässä ehdota mitään eh, kovempia otteita. Ulle Schmidt. Thank you, Madam Chair and Mr. Kiitos puheenjohtaja. Herra Trichet te puhuitte yhteisestä kohtalosta ja yhteinen kohtalo ei koske vain euroalueen maita, vaan koko EU-aluetta ja kaikkia 27 jäsenvaltiota. Ja ehkä muistatte, että tulen maasta, joka ei kuulu EU-hun. Ja minulla on erittäin tärkeää, haluaisin kovasti, että voisimme liittyä euroalueeseen vuonna 89 oli helppo selittää miksi, ja kriitikot olivat silloin hiljaisina. Mutta nykyään kriitikkojen ääni jälleen kohoaa. Arvostelut muistuttavat minua siitä, mitä itse sanoivat, ja meillähän oli kansanäänestys asiasta vuonna kolme. Tämä ei ole nyt ihanteellinen euro val- valuutta-alue. Se ei koskaan tule toimimaan. Se toimii vain, jos meillä on myös finanssipoliittinen unioni ja minkälaista ylimääräistä lisäarvoa voin, ja väitteitä voin saada teiltä tänään, herra Trise, että nämä väitteet ovat vääriä ja että Kreikka ei pärjäisi ilman euroa eikä se hyödyttäisi näitä maita, jotka haluavat liittyä euroon. Siis mitä hyötyä on siitä, että kuuluu euroalueeseen näinä aikoina, herra Trise? Well, <laughs> it's a good question. Let me... Hyvä kysymys. En usko, että tämä on niin hankalaa. Kun tämä käsite luotiin, silloin oli selkeä näkemys siitä, että valvonnan lisäksi, jota harjoitetaan vakaus- ja kasvusopimuksen hallituksen sisällä. Ja te kyllä kuulitte minua, kuinka vahvasti puollan sitä, että EMU, talous- ja rahaliitto, on sekä talous- että rahaliitto. Me olemme vastuussa äh, talousliitosta, rahaliitosta ja talousliiton ydin on vakaus- ja kasvusopimus, mutta aivan alussa, kun suunniteltiin koko käsitettä, ajatus siitä, että tämä saisi hyödyttää myös painostuksen kautta, valvonnan kautta, muiden maiden valvonnan kautta ja komission valvonnan ja sanktioiden kautta ja markkinoiden tuntemuksiin voitaisiin, ne voisivat myös vaikuttaa ja tämän takia oli hyvä, ettei lisä, liitetty yhteen kaikkia valtionvarainministeriöitä. Tästä päätettiin perustajajäsenten toimesta juuri. Ja jos haluan olla myönteinen, sanoisin, että Kreikka oli erittäin huonoilla raiteilla ja vertaispainostus, erityisesti kun ajatellaan viimeistä Euroopan neuvoston kokousta plus sitten tähän liittyvät markkinapainostukset saivat Kreikan hallituksen toimimaan sen suuntaisesti, mitä minä itse kutsuin vakuuttavaksi ja rohkeaksi toiminnaksi. Joten tavallaan mitä nyt edes tänne löytyy, on tällainen episodi siitä, miten, mitä alussakin pidettiin sopivana painostusvälinä tavallaan. Nyt elämme sellaista, sellaisia aikoja, jolloin vieläkin voimme nähdä, että jotkut markkina, markkinat epäröivät, ja mielestäni tämä on pelkkää siirtymävaihetta, koska jälleen kerran päätös, jonka Kreikan hallitus on tehnyt. Nämä ovat siis rohkeita päätöksiä ja vakuuttavia, ja kun ajatellaan vertaisten arviointeja, arviointeja, niin on tunnustettu tämä. Nyt sitten nähdään, mitä jatkossa tapahtuu, ja tämän lisäksi tietenkin on sellainen tuntemus, joka jälleen on ilmaistu valtioiden päämiesten suulla. Ja en nyt lue sitä uudestaan, se löytyy kyllä. Se on allekirjoitettu Euroopan neuvoston kokouston ryhdytään tarvittaviin toimiin, jotta vakaut, varmistetaan euroalueen talouden vakaus kokonaisuutena. Joten minusta kyllä näyttää siltä, että tässä teillä on sopiva vastaus kysymykseen, joita teitte. Tämän lisäksi tietysti voitte sanoa, niin kuin minäkin jo sanoin, että euroalueen konsolidoitu kanta on parempi kuin G7-tilanne. Tätäkään ei pitäisi unohtaa. Me näemme ilmiön, joka näyttää erittäin intensiiviseltä, ja kyllähän se onkin Kreikan kohdalla. Toisaalta se oli otettu jo huomioon, kun koko hankkeeseen ryhdyttiin. Ja tällaisia vaikeuksia odotettiin, ja nyt ajat ovat todellakin vaikeat. Gay Mitchell, and can I remind people... Seuraavaksi Gay Mitchell. Ja me olemme tässä nyt viisi minuuttia myöhässä, joten mahdollisimman nopeasti. Kiitos eh, herra Trichet, että olette tietoisia. Otin tämän asian esiin kanssani yli kaksi vuotta uudelleen eh, tämän inflaatio-ongelman ennen kuin kupla halkesi. Ottaisin toisen asian esiin. Joskus me keskitymme liikaa makroongelmaan, emmekä keskity tarpeeksi tähän mikrotasoon. Ottaisin esiin asian, joka koskee lähinnä minun vaalipiiriäni, minun kotimaatani, ehkäpä myös muita maita se ongelma, missä me, me olemme näissä ongelmissa siksi, että finanssijärjestelmä oli liian automaattinen ja se sitä on vieläkin. Jos PK-yrityksissä luotiin yksi tai kaksi työpaikkaa jos joka pk-yrityksessä luotaisi yksi tai kaksi työpaikkaa, niin kaikki työllisyysongelmat olisi ratkaistu. Ongelma on nyt se, että meillä ei enää ole varsinaista pankinjohtajaa. Pankit ottavat tähän laskettuja riskejä ja yritykset, jotka eivät ota riskejä, eivät voi toimia. En minä halua, että ne pelaavat rahoillaan, vaan että he tekevät laskelmoituja, arvioituja riskejä, jotka perustuvat siihen, miten tämä lainanhakijan menneisyys on. Ja se on mahdollista vain, mikäli tämä pankinjohtaja tuntee tämän henkilön, joka sitä lainaa hakee. Minä tulen kampanjoimaan tätä, enkä minä aio tätä luovuttaa. Haluan kysyä teiltä, tulitteko te ottamaan esiin kollegoittenne kanssa EKPssä tarpeen siitä, että jäsenvaltioiden pankeista pankkien kanssa otetaan esiin asia, että palataan takaisin pankki, paikallisiin pankin johtajajärjestelmiin, jotka voivat äh, sitten ottaa tällaisia äh, arvioituja riskejä. Totally what you... Olen täysin samaa mieltä kanssanne. Te olette täysin oikeassa. Se kokemus, mitä näissä pankeissa oli, ne kykenivät arvioimaan riskejä erityisesti PK-yritysten kohdalla. Se on, se on ratkaisevaa. Siksi markkinatalous tarvitsee pankkeja, jotta voidaan arvioida riskit eikä toimia ei laitoksena huonoina aikoina ja kyllä laitoksena hyvinä aikoina. Ei, niiden täytyy sanoa ei tai kyllä, riippuen nimenomaan siitä, että ne tuntevat asiakkaansa ja tuntevat eri tapaukset. Eikä ole, yritykset eivät ole toistensa kaltaisia. Olen vakuuttunut siitä, että kaikki kollegani ovat teidän kanssa samaa mieltä ja että me pyrkisimme tähän suuntaan pankkijärjestelmissä koko euroalueella ja koko 27 Euroopan alueella. Olen täysin samaa mieltä. Okay, uh, Mrs. Lulling appears to have temporary... No niin, Rova Lulling on kadonnut, joten Robert Goebbels. Monsieur le Président... Euh- Puheenjohtaja Herra Trise, te puhuitte usean otteeseen siitä, miten tärkeä ehdollisuus on se, että ehtojen on oltava todella äh, tiukkoja. Nyt kuitenkin jo kriisi alusta lähtien EKP on äh, toiminut äh, oman, omien sääntöjensä mukaisesti ja, ja antanut kuitenkin lainoja ja aika myönteisin ehdoin eri eurooppalaisille pankeille – näyttäisi eh, siltä, että eh, pankit eh, suorastaan automaattisesti pyytävät EKPltä rahoitusta. Onko tässä mahdollisesti kysymys jonkunlaista, jonkunlaisesta spekulatiivisesta toiminnasta? Sitten toinen asia. Sanoitte, että EKP on federalismi perustuva instanssi. Kuitenkin meillä on olemassa myöskin euroryhmä, joka on valtioiden muodostava ryhmä ilman, että mitään solidarisuuskriteeriä kuitenkaan sovelletaan samantyyppisesti kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa käytössä oleva yhden prosentin järjestelmää. Meillä on 16 erilaista järjestelmää, äh, kansantaloutta, markkinaa ja yhteen aikaan kuitenkin suunnitellaan euroobligaatiojärjestelmää, jossa likviditeetti olisi paljon runsaampaa. Miten tämä kuvio on mahdollista toteuttaa? Euh, Ensimmäisen kysymykseen liittyen toteaisin yksi kantaa sen, että meillä on pankkirahoitusta silmällä pitää olla selvät säännöt. Pankki on täytettävä ehdot. Me emme kuitenkaan harjoita mitä ylimääräistä valvontaa pankkivalvontajärjestö harjoittaman valvonnan lisäksi. Eri maissa on riippumattomat pankkivalvontajärjestelmät joka tapauksessa jo olemassa. Meidän tehtävämme on se, että me takaamme pankkien likviditeetin ja poikkeuksellisissa tilanteissa, niin kuin äsken sanoitte, esimerkiksi 6-12 kuukauden rahoitusjärjestelmät, ne ovat tukitoimia, joiden tarkoituksena on palauttaa tietyt pankit normaalitilanteeseen. Tätä taas toiseen kommenttiin tulee, on totta, että euro, euro, euroryhmä perustettiin nimenomaan siihen periaatteeseen perustuen, että yhtenäisvaluutan valvonta on välttämätöntä. Se on emun perusperiaate. Eli finanssipolitiikka ja kilpailu ja kustannusten valvonta, nehän sitä paitsi liittyvät toisiinsa. Jos palkkapolitiikka saa laukata omaa omaan tahtiinsa, on selvä, että suhteellinen kilpailukyky kärsii. Mutta tuskin hämmästytte, jos totean, ettemme tue sellaisia liikkeelle laskettavia varoja, jotka kattaisivat Euroopan unionin laajasti ottaen, koska siinä yhteydessä me sekoittaisimme finanssipolitiikan aika pitkälti. Siihen voi liittyä joitakin etuja, mutta kuitenkin paljon ongelmiakin, koska hyvä hallinnointi ei toteutuisi tässä tapauksessa nimenomaan siksi, että järjestelmä ei perustuu federalistiseen malli. Ja siksi me emme ole tukeneet eh, sellaisia arvopapereita, jotka kattaisivat eh, laajasti joko euroalueen tai, tai unionin. Thank you. Miss Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Pääjohtaja, alkupuheenvuorossanne käsittelitte maailmanlaajuisia epätasapainotekijöitä taloudessa ja kuinka tärkeää tärkeitä kysymyksiä ne ovat. Ja minä haluaisin nyt kysyä, kysyä teiltä, kun ajatellaan tulevaisuuden kehitystä näissä maailmanlaajuisissa epätasapainokysymyksissä, nimittäin yksi avainsyistä tälle rahoitus- ja talouskriisille olivat kerääntyneet, kasvaneet epätasapainot asuntomarkkinoilla. Ja sitten tästä kysyisin lyhyesti. Pitäisikö keskus pitäisikö keskuspankkien koko maailmassa mukaan lukien Euroopan keskuspankki ottaa huomioon paremmin kiinteistöjen hintojen kehitys, kun ne harjoittavat politiikkansa tulevaisuudessa. Sitten toinen kysymys, kuunteleeko EKP asiantuntijoiden kommentteja ja tukee sitä, että lisätään asunto, hintojen liittämistä kuluttajahintaindeksiin ja ottaako se asianmukaisesti huomioon epätasapainotekijät tällä rintamalla jatkossa? Kiitoksia. Thank you for your questions, which... Kiitoksia kysymyksistä. Ne erittäin tärkeitä kysymyksiä. Ensin sanoisin, että olette aivan oikeassa siinä, että kiinteistö, kuplat, kyse tietysti vain asunnoista, vaan myös liikehuoneistoista ja näistä kuplista, niin historiallisesti niillä on ollut erittäin tärkeä rooli nousukausissa ja romah- laskukausissa. Ja maailman keskuspankit mielestäni kyllä käsittelevät ja miettivät paljonkin sitä, kuinka asiaan pitäisi tarttua, ottaen huomioon se jälleen kerran, että liikke- kiinteistöhinnat ovat olennainen osa varallisuuden hintakuplia, jonka olemme jo täällä ottaneet esille joten eh, ei ole kyse vain akateemisesta maailmasta, vaan myös pankit käsittelevät näitä kysymyksiä. Vastaukset kuitenkaan eivät ole niinkään helppoja antaa. Meillä on erittäin erilaista käyttäytymistä olemassa, erilaisia kokemuksia näistä kysymyksistä. Joissakin tapauksissa on tietysti automaattisia vakauttajia, erityisesti asuntojen hinnoissa, niin kuin voimme nähdä Euroopastakin. Muissa tapauksissa taas päinvastoin on ollut varsin dramaattista vapaata pudotustakin. Ja tämä on ollut lisävaikeutena. Sitten CPI-kysymykseen, miten voidaan äh, estää näiden kupen puhkeaminen eri keinoin. Me vieläkin mietimme tätä asiaa. Tämä on erittäin tärkeä asia. Todella on keskusteltu asiasta keskuspankkeissa olemme keskustelleet myös Eurostatissa asiasta. On erilaisia koulukuntia, mutta täytyy sanoa, että tässä vaiheessa olen erittäin varovainen. Minä yleensä kyllä olen sitä mieltä, että tämänhetkinen harmonisoitu kuluttajahintaindeksimme on todennäköisesti paras indikaattori, jonka voimme ottaa käyttöön tai joka meillä voi olla, mutta täysin kyllä myönnän, että Ehkä tämä on parasta, mitä me voimme tarjota, mutta ehkä se ei kuitenkaan ole aivan teoreettisesti paras väline. Mutta minun täytyy kyllä tunnustaa, että niin kuin näette, olen todella varovainen tässä kysymyksessä. Sitten oli kolmaskin kommentti teiltä, tai kysymys. Vastasinko nyt muuten jo kysymykseenne? Niin, otatteko, kun, otetaanko huomioon epätasapainotekijät tällä rintamalla tulevaisuudessa siis kiinteistössä? Kyllä, varmasti. Kuten tiedättekin, me itse olemme sitä mieltä, että se seikka, että tarkastelemme kaikkia tietoja, joita voimme saada raha-aggregaateista vastapuolta myös siellä. Tähän liittyy luotto, sitten mitä tulee jäljellä olevaan luottoon ja uuteen luottoon on tietysti asuntolainat. Ja me tarkastelemme tätä asiaa suurella huolella. Minä mainitsinkin tämän. Olen ottanut tämmöisessä useissa lehdistötilaisuuksissa ja parlamentissa myös. Merkit, joita tästä saimme, olivat osa omaa ymmärrystämme siitä, mikä meidän piti ottaa huomioon silloin, kun teimme päätöksiämme itse korosta, korkoprosentista. The, uh, Selvä. Tulkkien luvalla voimme ehkä vielä jatkaa näin, että Rova Luling on tullut takaisin. Rova Luling, te missä sitten vuoronne? Ehkäpä te haluatte vielä esittää kysymyksenne. Äh, puheenjohtaja, koska sanoitte, että minulla ole oikeutta esittää kysymyksiä herra Trisselle. Haluaisin nyt esittää kysymyksen, koska euroryhmän puheenjohtaja äh, puhuessaan Kreikan apuinstrumenteista. Hän kävi täällä, hän totesi, että Kreikan tapauksessa ei ole mitään kahdenvälistä takuuta, mutta hän puhui avusta, kahdenvälistä avusta. Voitteko selvittää minulle, miksi jotkut maat eivät osallistuisi kahdenvälisiin takuisiin Kreikan kohdalla? mutta ne eivät siis nähtävästi myöskään pystyisi osallistumaan apuun. En siis ymmärrä kahdenvälisen tuen ja avun välistä eroa. Mitä itse kukin tässä nyt mahtaa haluta ja miten näette tämän koko instrumentin, koko toimintamalli? D'abord, moi je ne dirais pas ei välttämättä sanoisi, että kyseessä on apu. Mitä subventiota ei pidä liittää tähän, ei siis mitään myönnytyksiä eikä subventiota. Euroryhmän puheenjohtaja puhuu siis asioista, joista hän vastaa, harmonisoinnista ja, ja si, niiden päätösten <clears throat> toteuttamisesta, joita eri hallitukset tekevät. Minä en vastaa tästä. Minä tarkastelen ehtoja, jotka on täytettävä, jos halutaan saada jotain apua. Eli Kyse on siis tilanteesta, jossa mitään myönnytyksiä ei anneta. Niin kuin tiedotuksessa, jonka hallitusten edustajat ja valtionpäämiehet ovat julkaiset, julkaiseet. Mutta niin kuin sanottu, herra Juncker, euroalueen johtaja, on henkilö, joka vastaa tästä asiasta ja häneltä on myöskin siihen kysyttävä vastausta. If you can have one minute, very... Saatte minuutin. Te olitte ensimmäinen aina Catch the Eye-menettelyssä. Mr. Trichet, very briefly. Ihan nopeasti kysymys näistä epätasapainoista. Te sanoitte, että on ongelma epätasapainon suhteen ylijäämämaille myös, mutta ei Saksalla sen vuoksi, että siellä on suuri demografinen haaste. Jos katsotaan nykyistä tilannetta, niin voisi sanoa, että okei, on olemassa syy säästää enemmän, mutta demografinen haaste ei oikeuta sitä, että annetaan työvoimakustannusten kehittyä inflaatiotavoitteiden alle. Joten en nyt oikein ymmärrä teidän selitystänne. Ja pyytäisinkin oikeastaan teidän apuanne niille Saksassa, jotka haluavat, että Saksa käyttäytyisi Eurooppa-ystävällisellä tavalla ja euroystävällisellä tavalla. Koska te olette tehneet näin sisäisesti jo vuosikausia, kuten sanoitte. To sum up. First, Ensinnäkin kun arvioi julkista alijäämää tai ylijäämää, niin täytyy huomioida maan demografia. Ja te tiedätte, että Euroopan sisällä on suuria eroja, vaikkakin tämä on ehkä hämmästyttävää, mutta niitä on. Joten en sano, että kaikki Saksan ylijäämä voidaan selittää tällä, mutta osa. Ja se täytyy huomioida. Toiseksi, mitä tulee näihin työvoimakustannuksiin, on totta, että Tanska, äh, Saksa aloitti äh, eurossa äh, sillä tasolla, äh, että ei ole outoa, että se työvoimayksikkökustannus on tavallaan vähemmän dynaaminen kuin, kuin yleensä, koska Saksan piti tavallaan ottaa kiinni se ero, mikä siinä oli aiko, aikanaan. Ja nyt tilanne on se, että tällä hetkellä, jos jonkun mielestä nyt suhteellinen kilpailukyky euroalueen sisällä jossain tietyssä taloudessa on noussut, niin että ei ole enää mitään kiinni otettavaa. Ja ottaen huomioon oma benchmarkimme, inflaationa 2 prosenttia, niin voisin kuvitella, että pitkällä aikavälillä, meidän täytyy aina katsoa pitkää aikaväliä, niin tässä voitaisiin sitten siirtyä tähän keskipisteelle, eikä tämä koske ainoastaan Saksaa, minä sanoisin, että tämä suhteellinen kilpailukyky euroalueella on enemmän tai vähemmän äh, suhteessa. Se ei ole ainakaan mitenkään massiivisesti epätasapainossa. Tämä on konsepti, joka ei ole mitenkään yksinkertainen päinvastoin. Ja jokaisella maalla, äh, jokainen maa täytyy äh, analysoida monien tekijöiden kautta. Demografia, todellinen kilpailukyky, markkinaosuudet, saako niitä vai menettääkö niitä euro- ja EU-alueella ja muut asiat, jotka myös on huomioitava. Mutta yritän tässä ottaa eri vivahteita, kuten minun pitääkin, koska olen vastuussa kaikista näistä 16 maasta, 340 miljoonasta kansalaista. Well, uh, thank you very much. Kiitos saimme varmasti vastinetta rahalle tai ainakin alijäämälle. Tämä oli pitkä kokous. Kiitokset. Olen pahoillani, jos olin hieman löysä tässä aikataulussani, mutta pääsimme loppuun kuitenkin. Ja kiitokset vielä tulkeille ylimääräisestä ajasta ja siitä, että jotkut välillä puhuivat liian nopeasti. Jatkamme huomenna 9.30. Hieman myöhemmin, siis 9.30. Kiitos.